Okei, okay. dear colleagues. No niin, hyvät kollegat, aloitelkaamme. Jatkamme eilistä kokoustamme käsittelemällä kohtaa 21. Eli polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltiosta tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltiosta tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen. Tämä on erittäin tärkeä lainsäädäntö. Paketti, varsinkin kun katsotaan maailmanlaajuista tilannetta, yhä useammin käy niin, että polkumyöntituotteita ja tuettuja tuotteita tulee alueellemme maailmanmarkkinoilta, joten Euroopan unionin on kyettäytyvä puolustautumaan ja puolustamaan omaa teollisuuttaan tällaisilta ja tästäpä syystä olemme jo pidemmän aikaa pyytäneetkin jäsenkomissiolta aiheeseen liittyvää ehdotusta. Varsinkin yksi suuri jäsenvaltio, sen jäsenyysneuvottelut VTOssa kestivät 15 vuotta ja se on aiheuttanut silloin tällöin ongelmia. Ja komissiolla on ollut 15 vuotta aikaa pohdiskella asiaa ja minkälaista lainsäädäntöä kannattaisi työstää. Ja nyt tällainen teksti on pöydällä. Ja nyt tätäkin lainsäädäntöä kritisoidaan, vaikka se ei ole edes vielä täysin valmis ja se ei ole tavallista. VTOssa Genevessä on Kiinan vireille paneema juttu. Se kohdistuu sekä vanhaan että uuteen lainsäädäntötekstiin ja tähän uuteen, joka ei ole siis vielä voimassa. Ja jotkut muutkin jäsen, VTO-valtiot ovatkin lyötäytymässä Kiinan kanssa yhteen. Persialahden neuvosto, Venäjäkin ovat tässä mukana ja Indonesia, joten tämä on hyvin arkaluonteinen lainsäädäntöehdotus ja se huomioitiin myöskin neuvostossa. Eilen neuvosto hyväksyi neuvottelumandaatit parlamentin kanssa, joten tällä kertaa neuvosto toimi nopeammin kuin aikanaan puolustuspaketin yhteydessä. Silloin neuvostolta kului yhteisen kannan työstämisen kolme vuotta. Ja tästäpä syystä minä pyysinkin neuvostoa esittelemään tässä kokouksessamme oman kantansa, mutta tietenkin vasta meidän yleiskeskustelumme jälkeen ja aloitamme keskustelumme tietenkin esittelijän alustuksella. Kollega Siku, olkaapas hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Teidän alustuksenne on sellainen, että voin sen täysin tukea, koska siinä nousi esiin paljon ajattelemisen aihetta. Lyhyesti haluaisin puhua tästä tilanteesta, mihin olemme päätyneet. 9. marraskuuta 2016 komissio julkaisi ehdotuksen, joka tekee tar- suor- muutoksia tähän Euroopan unionin standardiin menetelmään, polkumyynnin vastaisiin menetelmään. Tämä on täydentää yhteisiä kaupan puolustuskeinoja, joista neuvostellaan tällä hetkellä komission parlamentin ja neuvoston välillä. Komission tarkoituksena on olla maa neutraali tässä ehdotuksessa, eli ei tehdä mitään eroa markkinatalousmaiden kanssa ja niiden maiden kanssa, jotka eivät sitä ole sitä äh, voidaan äh, soveltaa äh, samalla tavoin kaikki VTOn jäseniin, niin, niin ei synny mitään, ähm, mitään markkinavääristymiä. Ainoa ähm, ero on VTOn jäsenmaat ja muut kuin VTOn jäsenmaat. Tässä käytetään tätä analogin valtion järjestelmää. Tämä johtui siitä, että mm, VTO koskeva pöytäkirja 15, ala, 15 artiklan alakohdan alakohta päättyi äskettäin. Se mahdollisti sen, että Kiinaa saatettiin kohdella muuten kuin markkinatalousmaana ja niin ollen polkumyyntitullit laskettiin vaihtoehtoista menetelmää käyttäen eikä vakiomenetelmää. Kun tämä 15 artiklan A-alakohdan II-alakohdan voimassaolo päättyi 12. joulukuuta 2016. Kiina pyysi neuvotteluja Euroopan unionin kanssa tietyistä EU-asetuksen säännöistä, jotka koskevat normaaliarvon määrittävistä muiden kuin markkinatalousmaiden tapauksissa, kun kyseessä ovat polkumyynnin vastaiset menettelyt, joihin liittyy tuonti Kiinasta. Ja kuten puheenjohtaja muistutti, maaliskuussa 2017 Kiina mm, ryhtyi toimenpiteisiin Euroopan unionia vastaan. Kun komission ehdotus julkaistiin, niin kansalaisyhteiskunnan ja parlamentin reaktiot olivat hyvin huolestuneet, oli hyvin paljon epävarmuutta, epäselvyyttä e, ja tämä oli tietenkin täysin ymmärrettävää ja legitiimiä. Tämä aiheuttaa sen, että meidän vastuullamme on nyt ymmärtää, että kansainvälisten vaatimusten meidän täytyy toimia kansainvälisten vaatimusten mukaisesti ja VTOn sääntöjen mukaisesti. Toisaalta tämä tapahtuu poliittisesti ja taloudellisesti varsin vaikeassa tilanteessa. Meidän teollisuutemme on vaikeuksissa johtuen maailmanlaajuista talouskriisistä, jollaista aikaisemmin ei ole nähty, ja johtuen globalisaation tuomista haasteista. Siksi äh, ryhdyimme syventämään tätä asiaa puheenjohtajan kanssa, saatoimme kuulla teollisuusjärjestelmän edustajia, järjestöjen edustajia, jotka kertoivat meille näkemyksensä, mutta erityisesti mm, ajatuksia, jotka johtuvat, jotka syntyvät heidän pätevyydestään ja ammattitaidostaan. He haluavat puolustaa järjestelmää järjestelmä, joka kuitenkin liian usein on heitä syrjinyt. Sitten halusin eh, tavata yhdysvaltalaiset kumppanimme, koska halusin eh, tehdä eh, analysoida, ver, tehdä vertailualaisyysin heidän järjestelmänsä kanssa, joka on kuitenkin hyvä tae Yhdysvaltain teollisuudelle. Kerron tämän kollegoille. Vierailin myös joissain eurooppalaisissa pääkaupungeissa, tapasin eri maiden teollisuuden edustajia ja keräsin kaikkien alojen huolenaiheita, erityisesti ne alat, joihin tämä polkupyynti vaikuttaa, terästeollisuus, keramiikka, polkupyörät, aurinkopaneelit, paperi ja niin poispäin. Nyt kun laadin tätä mietintöluonnosta, äh, käytin menetelmää, jonka tarkoituksena on ratkaista ainakin kolme kysymystä. Ensinnäkin äh, meidän pitäisi puolustaa ja suojella Euroopan teollisuutta – Mehän olemme tehneet äh, sitoumuksia, erityisesti Juncker on tehnyt sitoumuksia 2020-strategian puitteissa, niin teollisuuden on äh, palattava jälleen äh, johtoasemaan. Myöskin kun otetaan huomioon Trumpin yliprotektionistinen asenne, myöskin kun otetaan huomioon Brexit ja tämänhetkinen kiista Iso-Britannian kanssa. Toinen tavoite oli se, että komission ehdotus otettaisiin huomioon muuttamatta sen luonnetta erityisemmin, koska me olemme erittäin arkaluontoisessa tilanteessa juridisesti. Meidän täytyy mahdollisimman tehokkaasti suojella omaa teollisuuttamme. Meidän täytyy kuitenkin samalla huomioida Kiinan ja monien muiden valtioiden huolenaiheet. Ne eh, saattaisivat eh, kääntyä sitten tätäkin ehdotusta vastaan, joten tämän ehdotuksen täytyy juridisesti vastata eh, VTOn kansainvälisiä velvoitteita, joten tässä on kaksi vahvaa pohjaa ja meidän täytyy toimia hyvin vastuullisesti ja löytää hyvä tasapaino. Toinen suuri kysymys, jota tässä käsittelin, on meidän roolimme ylläpitäminen, Euroopan parlamentin rooli. Ja kun tätä komission ehdotusta käsittelin, niin useampaan otteeseen viittasin parlamentin päätöslauselmaa Kiinan markkinataloustatuksesta eh, viime vuodelta. Mm. E, on melkein banaalia toistaa tätä, mutta me olemme yhteislainsääntäjä, me olemme eh, tärkeä osa, meillä on selvä rooli, emmekä halua eh, tästä roolista luopua hiukkaakaan. Sitten sisällöstä työskentelymenetelmässä keskityin muutamiin eh, tärkeisiin kysymyksiin, eh, jotka ovat eh, merkittäviä, jotta voimme täydentää komission ehdotusta. Ensinnäkin markkinavääristymät, kriteerit näiden vääristömien tunnistamiseksi, komission kertomus, todistustaakka, parlamentin rooli, kaikki kysymyksiä, jotka minä ja muut kollegat, varjoesittelijät, joiden kanssa olen keskustellut, eri ryhmien edustajat, haluavat saada tasapainotettua. Minä halusin ylittää tämän että te, tehdään ero Kiinan markkinataloustatuksen tai ja sen välillä, että eikö sillä sitä ole, eh, vaan erityisesti eh, näissä suurissa kaupan vääristymissä olisi tärkeää, että eh, ei erikseen lueteltaisi näitä niin kutsuttua vääristymiskriteerejä, vaan että huomioitaisiin komission artikla. Me emme halua, että syntyy lisää mahdollisuuksia mm, sille, että ne maat, jotka mainitsette mukaan lukien Kiina, voisivat taas palata siihen, että ryhdytään keskustelemaan markkinatalousasemasta tai ei. Ei, me haluamme keskittyä ähm, kilpailun vääristymiseen, jotka koskevat näitä aloja, joita erityisesti haluamme suojella. Siis merkittävät vääristymät, mitä ne sitten tarkoittavat? Ne tarkoittavat sellaisia äh, tilanteita, äh, jossa ilmoitet hinnat tai kustannukset äh, eivät määräydy vapaiden markkinavoimien perusteella. On tärkeää ymmärtää tämä merkittämien vääristymien käsite, koska tällä tavoin voidaan päättää, että voidaanko käyttää tätä vaihtoehtoista menetelmää. Eli artikla 2 sen uudessa 6a-kohdan B-alakohdassa nämä tarkennetaan ja se on erittäin tärkeää, jotta voitaisiin määritellä nämä merkittävät vääristymät. Ensimmäinen aspekti on se, että ei ole toimivaa konkurssijärjestelmää tai palkkajärjestelmää, joka ei johdu vapaasta, synny vapaasta sopimuksen teosta ammattiyhdistysten kesken. Kaikki nämä voivat aiheuttaa merkittäviä vääristymiä. Sitten tämä kertomus, sitä pidän tämän asetuksen ytimenä. Ja se on sen ydin, koska tämän kertomuksen kautta sitten kehitetään äm, tätä todistustaakkaa ja myöskin teollisuutemme mm, mahdollisuutta puolustaa teollisuutta. Eli tämä raportti on tärkeä, koska komissio ei voi valita, että laatiiko se raportin vai ei, vaan raportti on julkaistava. Ja Siinä täytyy olla yksityiskohtainen ähm, kuvaus siitä tilanteesta äh, tietyssä maassa alakohtaisesti. Eli ei mitään yleistä kuvausta, vaan on tehtävä äh, tarkka kuvaus ja vertailla tilannetta ähm, meidän teollisuutemme ja vientimaan teollisuuden välillä. Meidän jäsenvaltion on mukana, oltava mukana tämän raportin laatimisessa, jotta voi olla valvonta ja mahdollisuus tunnistaa ongelmakohtia. Aluksi olimme kaikki sitä mieltä, että komission ehdotus sellaisena kääntäisi ympäri todistustaakan, eli tämänhetkisessä puolustuksessa meidän teollisuutemme ei joudu esittämään minkäänlaisia todisteita, niin siirrytäänkin sellaiseen tilanteeseen, jossa teollisuuden on nämä todisteet tuotavat. Siksi olen sitä mieltä, että kaksi artiklan uudessa 6a kohdan B alakohdassa – Äh, niin raportti itsessään on äh, riittävä todistus, äh, jotta voitaisiin siirtyä tähän vaihtoehtoisen menetelmän. Joka tapauksessa minkäänlaista ylimääräistä taakkaa ei saa syntyä teollisuudellemme. Tämä tarkoittaa sitä, että komissio kantaa vastuun Äh, määritellä äh, määritellä nämä merkittävät vääristymät eri aloilla. Eli tällä tavoin voidaan todella suojella meidän teollisuusjärjestelmäämme. Joten uskon, että tällä tavoin äh, ylitämme myös Yhdysvaltojen standardin, eli me emme tee mitään eroa markkinatalousvaltion tai muun kuin markkinatalousvaltion välillä, mutta tämän merkittävien vääristymien käsitteen kautta ja tämän raportin kautta, joka teollisuudelta vie todistustaakan, niin Eh, mielestäni tällä tavoin huomioidaan teollisuutemme tarpeet. Ja pyydän teitä kollegat, että tuette minua tässä asiassa, koska eh, kun sitten eh, keskustelemme ja neuvottelemme neuvoston kanssa, niin meillä on kyllä vielä paljon tehtävää. Ihan lopuksi parlamentin rooli. Parlamentin roolia on mielestäni vahvistettava tässä vaiheessa ja tällaisissa tilanteissa. Joten kaksi artiklan 6a kohdassa C. Olen tehnyt muutamia tarkistuksia, että parlamentti on, toimii takuuna ja siksi olen tätä artiklaa muuttanut niin, että Euroopan parlamentti mm, valvoo tätä raportin laatimista ja jos tilanne muuttuu jossain maassa tai jollain alalla, niin komissio päivittää tätä raporttia. Joka tapauksessa komission on päivitettävä raporttia kahden vuoden välein. Minä haluaisin täydentää tätä. tällä grandfathering-kysymyksellä. Eli pitäisi olla mm, tällainen siirtymäkausi nykyisen perusasetuksen purkamisen ja tämän uuden asetuksen välillä. Komission ehdotus, jos siinä huomioidaan, että viejien tilanne ei ole perustavanlaatuisesti muuttunut ja että tullit eivät enää ole tarpeen ja että tullit on laskettava vanhan menetelmän mukaan, niin minun mielestäni tätä ehdotusta ei ole pidä muuttaa, koska se vahvistaa eh, teollisuutemme mahdollisuutta, eh, että se voi joitakin kuukausia tai vuosia jatkaa toimintaansa vielä eh, paremmin suojeltuna. Joten kiitän kaikkia kollegoita mm, heidän panoksestaan. Tietenkin meillä on vielä paljon työtä tehtävänä ja odotan kovasti äh, kommenttejanne. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia tästä suuresta työstänne. Meillä on vain vähän aikaa keskustelua varten, koska me haluamme kuulla myöskin komission vastaukset ja neuvoston lausuman. Ehdotan, Kaksi ja puoli minuuttia per puheenvuoro ja aloitetaan totuttuun tapaan varjoesittelijöistä ja ensimmäisenä SDn Immanuel Morel. Merci, euh, monsieur le Kiitos puheenjohtaja. Esittelijä on aivan oikeassa, kun hän viittasi parlamentin rooliin. Meidän pitää olla tässä nyt tarkkana ja olla myös tiukkana ja meidän pitää asettaa rima korkealle, sillä totuus on, että komission ehdotus, mutta myös kehitykset neuvostossa ovat kyllä liian heikkoja äh, kunnianhimon tason, äh, äh, vaadittavan tason verrattuna Kanada, Japani, Brasilia, Meksiko, ne yrittävät kaikki suojella itseään ja teollisuuttaan, ja tämä on se ongelma, joka meillä on edessä. Chikun mietintö ja kaikkien Euroopan parlamentin jäsenten työ on tämän ongelman edessä. Meidän on löydettävä yhteisymmärrys, meidän pitää olla tarkkana ja tiukkana, sillä kyse on siitä, että suojelemme Eurooppaa. Eurooppaa ei nyt suojella tarpeeksi. Olisi harmi, jos pitäisi palata tähän erotteluun markkinatalousmaiden ja muiden välillä, mutta jos on pakko, niin siihen on palattava tässä polkumyyntimetodologiassa. Meidän mielestämme tärkeintä on se, että tekstissä ei käännetä todistustaakkaa, ei eurooppalaisten yritysten tarvitse tätä todistella, vaan kiinalaisten yritysten. Toinen tärkeä kohta, ja esittelijä Chiku tämä mainitsikin mietinnössään, on se, että on kysymys, luodaanko uusi järjestelmä. Meidän pitää keskittyä laatuun, meidän pitää olla vaativia, myös mietinnön rakenteen suhteen. Me, me tarvitsemme uudenlaisen metodologian ja kolmanneksi meidän on laajennettava tätä luetteloa, jossa on kyse näistä niin sanotusti merkittävistä vääristymistä. Meidän pitää olla tiukempia, pitää listata tiettyjä kriteerejä, kriteereitä, jotka on löydettävissä yhdysvaltalaisessa lainsäädännössä. Meidän on myös lisättävä sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä kriteerejä. Ja lisäksi meidän on määrättävä sanktioista, jos tuoja, maahantuoja ei tee yhteistyötä Yhdysvalloissa on tämä best fact available käytäntö, sitä meidänkin pitäisi käyttää. Ja PK-yrityksiä ei pitäisi tässä kohdella samalla tavalla kuin isoja yrityksiä, sillä PK-yritykset ovat heikoimmassa asemassa polkumyynnin suhteen. Varmasti voimme löytää yhteisymmärryksen, mutta meidän pitää olla kunnianhimoisempia kuin komissio ja neuvosto, niin ne eivät ole tässä olleet ajan tasalla. Yes, yeah ja ESCRn e puolesta kollega Luunis. Kiitokset herra puheenjohtaja, kiitokset myöskin kollegallemme tästä tekstistä. Se on rakentava lähestymistapa ja siinä huomioidaan muidenkin kannat ja siltä pohjalta todellakin voidaan jatkossa työskennellä. On sanomatkin selvää, että meidän on pyrittävä rehtiin kilpailuasetelmaan avoimilla markkinoilla sääntöjä noudataan. ECR-ryhmän kannalta tärkeänä pidetään sellaista järjestelmää, joka takaa tehokkuutta polkumyynnin toiminnassa ja VTO-sääntöjen noudattamisen, niin kuin täällä on sanottu. Ja kuten aikaisemmin on todettu, niin ECRlle sisältö on tärkeämpi kuin aikataulutus. Eli laatu on tärkeämpi kuin työn nopeus. Eli voimme olla esittelijän kanssa samaa mieltä näistä tavoitteista. Uusi metodologia, jotta laskelmien tekeminen on helpompaa. Ja välineen on oltava tehokkaampi polkuminen vastaisessa taistelussa, ja tästä ei saa syntyä uusia, uutta taakkaa yrityksillemme. Niin kuin SDn edustaja totesi, PK-yrityksille ei saa langeta työtaakkaa. Mitä tulee sitten tähän merkittävään vääristymään, niin olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Hän selkiyttää tilannetta, eli miten näitä tuotantotekijöitä huomioidaan, ja hän korostaa myöskin sitä, että mikäli merkittävä vääristymä syntyy, niin meidän täytyy automaattisesti siirtyä soveltamaan markkinahintoja, jotka ovat yksi yhteen. Ja mitä tulee raportointiin, niin komission on raportoitava, mikäli tällaisia merkittäviä vääristymiä ilmenee, mutta mikä se on sitten parlamentin rooli? Ihan käytännönläheinen kysymys. Miten käytännössä parlamentti, niin tekstissä sanotaan, että me seuraamme tätä luonnosteluprosessia, mutta miten se käytännössä toimii? Me emme ole vakuuttuneita siitä, Tämä on enemmänkin tapauskohtainen analyysi. No mitenkäs parlamentti siihen nivoutuu? Siinä on yksi kysymys pohdittavaksi. Ja sitten ehdotamme seuraavaa. Tässä esittelijä esittelee tällaista ennakkoraportointia ja me toivoisimme, että tämä olisi pakollinen järjestelmä niiden maiden osalta, joiden suhteen komissio on jo aikaisemmin arviointinsa laatinut. Esimerkiksi Kiina tulee tässä mieleen tai miksei myös Armenia. Sitten todistustaakka. Sen osalta voin olla samaa mieltä SDn ryhmän edustajan kanssa. Tarkkana pitää olla tässäkin järjestelmässä niin todistustaakka on edelleenkin kantajan vastuulla, joten meidän täytyy olla tarkkana, jottei tästä kärsi liikaa. Ja sitten Yhdysvaltain järjestelmään liittyen ihan lyhyesti. Tästäkin on jo keskusteltu aiemmin, mutta olisi mielenkiintoista kuulla mitä esitteli on asiasta mieltä. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten Dita korvaa täällä edustaja Lamstorfin. Olkapa hyvä. Kiitos. Todellakin minä puhun Alexander Lamstorfin nimissä, mutta lopuksi puhuisin myös omissa nimissäni, joten pyytäisin hieman enemmän puheaikaa, sillä puhun kahden henkilön nimissä. Ensinnäkin herra Lamstorf kiittää esittelijää siitä, että hän on esittänyt kunnianhimoista aikataulua tässä tärkeässä asiassa. Pitäisi tämä saada loppuun asti kesän mennessä ja pitäisi, ei pitäisi unohtaa, mikä tässä on päätavoite. Pitäisi puuttua oikeudellisiin haasteisiin VTO-lainsäädännössä ja pitäisi taata, että noudatamme sääntöjä ja EUlla pitäisi olla mahdollisuus ryhtyä tehokkaisiin ja oikea-aikaisiin toimiin. Kolmanneksi ei pitäisi luoda lisätaakkaa EUn teollisuudelle. Herra Lambsdorff on myös sitä mieltä, että esittelijä on esittänyt vankan ensimmäisen luonnoksen, mutta työtä on myös paljon edessä. Muutama seikka. Herra Lambsdorff on tyytyväinen siihen, että avoin luettelo kriteereistä on otettu mukaan. Tämä luettelo pitää pitää avoimena, jotta komissio pystyy takaamaan mahdollisimman tehokkaan Euroopan teollisuuden suojelun ilman, että markkinoitamme suljetaan. Kuitenkin mitä tulee spesifisiin kriteereihin, niin meidän on katsottava tarkemmin näitä yksityiskohtia. Epäilen esimerkiksi, että konkurssijärjestelyt kertoisivat mitään hyvin toimivasta markkinasta. Lisäksi ei ole tarpeen mainita eurooppalaisia hintoja tai vi- kustannusviitearvoja. Ja lisäksi olisi, olisi kummallista pyytää näitä maakohtaisia raportteja ennen hyväksyntää. Nykyinen asetus on hyvin heikko ja haavoittavainen siksi, on vastuutonta pitää eurooppalaiset yritykset pimennossa sen suhteen, minkälaisia, minkälaista suojaa voidaan polkumyynnin tapauksessa tarjota. Siksi on tärkeää löytää tehokas ja oikeudellisesti vankka ratkaisu nopeasti. Mitä tulee EUn sidosryhmien rooliin, niin tässä pitäisi olla tarkkana. Artiklan 2 alakohdassa 6ac, niiden sääntöjen mukaan sidosryhmät pystyisivät jo nyt kommentoimaan. Lisäksi me arvostamme sitä ideaa, että parlamentti valvoisi tätä raportin laatimista, mutta me emme usko, että Euroopan parlamentti ei pitäisi olla roolia tällaisen raportin pyytämisessä. Ja sitten uudelleen tarkastelu kahden vuoden välein ei ole hyvä idea, sillä tämä vaatisi tietyltä mailta tai aloilta toimia aina kahden vuoden väliin. Meidän mielestämme nykyiset vaatimukset riittävät jo. Ja sitten omissa nimissäni, tai sitten voin pyytää uudelleen puheenvuoroa jälkikäteen. Time. Joo, kyllä myöhemmin siis. Aika muuten loppu. Tässä saitte jo minuutin ylimääräistä puheaikaa. Helmut Solt seuraavana. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Olen kaikkien kollegoiden, erityisesti esittelijän kanssa samaa mieltä sen suhteen, että tämä on erittäin tärkeä lainsäädäntöhanke, jota käsittelemme. Aika on kortilla ja emme voi paneutua luonnoksen kaikkiin yksityiskohtiin, niin saaneen ottaa esille kolme asiaa. Ensinnäkin, mitä tulee tähän koko välineistöön, niin olenkin tyytyväinen komission esittämään lähestymistapaan. Eli yleisesti kun puhutaan edistysaskeleista, työympäristöasioista, jotka tuotannon kannalta, eli järjestelmän toimivuuden kannalta, keskeisellä sijalla silloin, kun puhutaan kaupan esteistä tai ympäristöön tai kaupankäyntiin liittyvää polkumyynti, niin ovat tässä keskeinen ongelma. Me puhumme lainsäädäntöhankkeesta, jossa kyse on moniulotteisesta kysymyksestä, Eli varsinkin kun tässä nyt katsotaan myöskin Kiinan suuntaan, niin meidän on muistettava, että siellä markkinatalous määritellään eri tavalla kuin EU:ssa. Eli jos nyt vertaamme näitä kansantalouksellisia kysymyksiä, niin silti meidän on vaalittava markkinoiden toimivuutta. Silloin taas kun kyse on sosiaalista lainsäädännöstä, työlainsäädännöstä, niin meidän täytyy varmistaa VTO-mukaisuus, eli sääntöjä on noudatettava, jotta voimme suojella myöskin itseämme. Yhtä lailla saavutetut tulokset, jotka liittyvät polkumyytin, niin niistä on jatkossakin pystyttävä pitämään kiinni. Ja mitä tulee tähän lausuntoluonnoksen tekstiin, Eli kun neuvotellaan palkkatasosta, niin siihen liittyen kaivataan tarkistuksia. Eli ovatko nämä väite, väitelmät tekstissä paikkansa pitäviä, sillä kysehän ei ole siitä, että palkata, neu, palkat neuvotellaan TES-sopimuksessa, vaan miten vähimmäispalkka taataan – Eli tässä suhteessa komissio menee samoilla linjoilla, ja jos puhutaan vaikkapa energiapolitiikasta, niin mehän voimme vaikuttaa hintojen muodostumiseen. Ja vielä lopuksi toteaisin, että tälläkin saralla kaivataan suojelutoimenpiteitä. Eli kyllä meidän täytyy jatkossa vielä keskustella esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa – jotta voimme tutkiskella komission ehdotusta ja esittelijän ehdotusta, jotta ne olisivat sitten ajan tasalla. Kiitoksia seuraavana kollega Sado. Kiitos onnittelut esittelijälle, joka on merkittävästi parantunut komission ehdotusta mitä tulee metodologiaan, automatismiin ja todistustaakkaan, tämä kaikki menee oikeaan suuntaan, oikeaan suuntaan, sillä Euroopalla on yhteinen kauppapolitiikka, mutta meillä ei ole yhteistä teollisuuspolitiikkaa, eikä yhteistä strategiaa, eikä myöskään yhteistä kauppadiplomatiaa me olemme rakentamassa nyt yhteistä kauppaa strategiaa ja yritämme välttää hajaantumista ennen kaikkea polkumyynnin edessä. Tähän, tähän nähtiin Kiinan äh, aurinkopaneelitapauksessa ja myös terästeollisuudessa. Tämä on katastrofaalista myös Euroopan maineelle ja tietyille teollisuuden aloille, työntekijöille ja kansalaisille. Eli tämä on todella tärkeä aihe ja tämä velvoittaa meitä olemaan kunnianhimoisia tästä näkökulmasta. On tärkeää myös tämä, miten käsittelemme kaupan suojatoimia ja merkittäviä vääristymiä. Kaikki, mistä mä, mikä saattaa vaikuttaa hintaan, on otettava huomioon kaupan suojatoimista näemme terästeollisuuden kohdalla, että ammattijärjestöilläkin on, on sanansa sanottava, jos kuuntelemme teollisuuden edustajia, eh, niin kyllä ammattijärjestöjenkin pitäisi olla mukana. Tämä oli terästeollisuuden esimerkissä hyvin tärkeää myös. Meidän pitää samalla tehdä työtä ää, myös vie, äm, maasta viejien velvollisuuksien suhteen. Meidän pitää olla yhtä kunnianhimoisia tässä sekä komission että neuvoston suuntaan, sillä tässä nykyisessä eurooppalaisessa keskustelussa pitää olla todella tiukkana teollisuutemme kansalaistemme ja työntekijöidemme suojelussa. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavan edustaja Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kahdesta asiasta täysin samaa mieltä esittelijämme kanssa. Ensinnäkin se, että meidän on tarkemmin ymmärrettävä, mitä merkittävät vääristymät todella ovat. Ja sitten tämä raportin mm, rooli. Mutta haluaisin muutama sanan sanoa asioista, jotka puuttuvat. Pitää nimittäin varmistaa, että tätä metodologiaa voidaan soveltaa myös muihin maihin kuin Kiinaan Tiedän, että on merkittäviä vääristymiä pääraaka-aineissa ympäri maailmaa ja jotkut arviomenetelmät, joita komissio on käyttänyt korvatakseen vääristyneet hinnat markkina-arvohinnoilla, niin ne ovat nyt hyökkäyksen alaisena VTOssa haluaisin varmistaa, että tätä metodologiaa voidaan soveltaa tällaisissa tapauksissa. Lähdetäänpä kommentista, joka koskee tätä mietintöä. Komission ehdotukset liittyvät siihen, että täytyy olla joustavuutta ja komission lähestymistapa, että ihan sama mitä metodologiaa käytämme, niin emme saa hävitä tapausta VTOssa, koska se tarkoittaa, että meidän täytyisi muuttaa koko EUn polkumyynnin vastainen lainsäädäntö, jotta voisimme varmistaa, ettemme häviä tätä tapausta, niin lakimme täytyy olla joustava niin, ettei tule päätöstä, että lakimme on VTOn sääntöjen vastainen. Me muuten kysymys nyt kuuluu, että luotammeko komissioon, jos ne saavat tarpeeksi joustavuutta, tekevätkö ne siellä oikeat päätökset ja löytävätkö merkittävät vääristymät Kiinassa ja muissa maissa. Meidän pitää olla strateginen tässä ja me emme saa jättää tilaa liialliselle tulkinnalle. Mitä tulee merkittäviin vääristymiin, ehkä meillä pitäisi olla tällainen kuvaileva lista, kuten herra Chiku sanoi, mutta tämä lista ei saa olla eksklusiivinen, pitää olla jonkin verran joustavuutta. Tästä raportista olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että tarvitaan jonkinlaista parlamentin valvontaa, jotta voidaan varmistaa, että meillä on kunnollista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. Kiitos. Kiitos ja seuraan edustaja Proust. Monsieur le Président, je voulais... Euh, Puheenjohtaja, minäkin haluaisin kiittää esittelijä herra Chikoa hänen työstään ja oikein hyvänlaatuisesta tarkistusta, joita hän on esittänyt. Halusin onnitella esittelijää myös, sillä ei ole helppoa luoda tällaisia kompromisseja tämän merkittävän vääristymän määrittelystä tai myöskään tästä markkinatalousasemasta. Minä olen sitä mieltä, ja tämä on tärkeää tarkentaa mietinnössä. Tämä tuli myös kollegoiden puheenvuorossa esille, minusta on tärkeää määritellä teoll- eurooppalaisen teollisuuden rooli näiden tutkimusten tekemisessä. Kuitenkin minulla olisi myös muutamia ehdotuksia tiettyjen kohtien tarkentamiseksi, esimerkiksi PK-yritysten suhteen. Ja ymmärrän Emmanuel Morelin huolenaiheet tässä suhteessa. Meidän pitää nimittäin suojella näitä yrityksiä ja tietyssä tarkistuksessa haetaan kompromissia toisaalta vaadittavan joustavuuden välille komissiossa ja yrityksessä suojella eurooppalaisia yrityksiä ja toisaalta tällaisen, tällaisen järjestelmän välille, jota emme pystyisi valvo, tai valmentaan hallitsemaan. Komissio tarvitsee tietyt välineet tämän metodologian toteuttamiseen, sillä tähän tarvitaan tietysti varoja ja ihmisresursseja, joten pitää katsoa, minkälaisia resursseja komissiolle annetaan, jotta se voi tehdä näistä välineistä tehokkaita ja vaikuttavia tämä uusi metodologia ja kaupan suojatoimien uudistaminen, näiden kahden on kuljettava käsi kädessä ja niiden on vastattava tämän, tähän valtavaan haasteeseen. Kiitoksia seuraavana Dita. Very brief from... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Voin esittää asian hyvin lyhyesti. Ensinnäkin meidän täytyy varmistaa, että tehokkuutta vaalitaan uudessa lainsäädännössä. Eli meidän on varmistettava parempi suojan taso EUn teollisuuden näkökulmasta katsottuna. Ja sitten VTO-sääntöjen mukaisuus se on erittäin keskeinen vaatimus, joten olen tyytyväinen tähän luonnokseen, jonka esittelijä on laatinut, mutta pari huomiota ehdotukseen liittyen. Ensinnäkin uskon, että niin kuin täällä SD ja ECR puolesta on sanottu, meidän on varmistettava, että todistustaakka ei lankea unionin yrityksille jos katsotaan komission raportista löytyviä tietoja, niin niitä voitaisiin käyttää todistusaineesta. Ja sitten kun puhutaan merkittävästä vääristymästä, niin meidän pitää huomioida nekin vääristymät, jotka liittyvät kaikkiin tuotantotekijöihin. Ja pari kysymystä. Yksi komissiolle, eli linkki VTO-paneeliin. Missä määrin me voimme seurata VTO-paneelin työskentelyä ja millä tavalla se voisi vaikuttaa uuteen lainsäädäntöön. Ja sitten kysymys esittelijälle. Tekstissänne viittaatte unionin, Yhdysvaltain lainsäädäntöön. Tämä on mielenkiintoinen idea. Voisitteko kertoa enemmän, että kuinka pitkälle voisitte mennä tässä suhteessa? Viittasitte näihin vertaileviin tutkimuksiin, joten minkälainen tavoite teillä on mielessä? Kiitoksia sitten kollega Ferron. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on mietintö, jossa on paljon ansiota, anso, ansoja, anteeksi. Minä puhun varjoesittelijämme nimissä ja ryhmämme nimissä. Pitää olla selvä. Herra Sikon kanta on parantaa komission lainsäädäntöehdotusta, mutta tässä on myös ongelmia. Totta kai meidän pitää vielä tehdä yhteistyötä esitilen kanssa, jotta pystymme sen tehostamaan, tehostamaan yritystemme suojelua. Me tarvitsemme ennen kaikkea tehokkaita välineitä PK-yrityksille, sillä Kiinan liittyminen VTO tai markkina-aseman saaminen olisi äh, ongelma. Kiina on paljon aggressiivisempi kuin Eurooppa, eli meillä on ehdotuksia teille, hyvä esittelijä. Todistustaakan on oltava kiinalaisilla valmistajilla eikä eurooppalaisilla. Pitää pystyä tunnistamaan rikkomukset ja riskit eurooppalaiselle yritykselle paremmin. Ja lisäksi merkittävät markkinavääristymät on määriteltävä hyvin. Me tarvitsemme tarkan määritelmän kriteerejä merkittävälle vääristymälle. Lisäksi sanoisin, että valitettavasti kuten aina ongelman lähteenä on Euroopan komissio, komission ehdotus on heikko ja tehoton. Jälleen kerran on annettu kiinalaisille tuottajille mahdollisuus vääristää markkinoita. Eurooppalaiset markkinat ovat avoimet ja ilman suojaa kansainvälisillä markkinoilla, joten eurooppalaisten pitää yhdistyä ja ryhtyä, ryhtyä muunlaisiin toimiin, mutta valitettavasti meistä on tullut vieläkin heikompia. Meidän on tehtävä paremmin yhteistyötä ja löydettävä myös liittolaisia, kuten Yhdysvallat tai Japani. He ovat näyttäneet meille, että he pystyvät puuttumaan tällaiseen polkumyyntiin. Euh, Maria Arena. Kiitos ja kiitos esittelijä Chikulle tästä työstä. Olen samaa mieltä herra Morelin kanssa näistä tarkistuksista, jotka, äh, jotka liittyvät näin kriteereiden, ähm, jotka liittyvät ympäristöön tässä lainsäädännössä on keskeisiä elementtejä, kuten esimerkiksi todistustaakan kääntäminen ja merkittävät vääristymät. Onko Euroopan komissiolla onko todisteita siitä, että tämä raportti on, olemassa, on käytettävissä, kun äänestämme? Tämä on merkittävä osa lainsäädäntöä, joten me tarvitsemme raportin ja raportin ennen kaikkea Kiinan suhteen, ennen äänestystämme, jos emme saa tätä raporttia, niin meillä ei ole mitään takeita siitä, että tätä todistustaakaa ei käännetä. Voiko komissio sanoa, että onko se jo nyt tehnyt raportin ennen kaikkea Kiinan suhteen? Paljon kiitoksia. Kunhan minä olen esittänyt kysymyksen, niin sitten komission neuvosto saavat puheenvuoron viisi minuuttia per puheenvuoro ja pyytäisin teitä vastaamaan näihin kysymyksiin ja kinkkisiin asioihin. Tammikuussa jo asiasta keskusteltiin ja kuulemistilaisuuskin on järjestetty, joten yleislinjaukset ovat selvillä. Ja nyt kysyisin teiltä, että teidän kertomuksessa todetaan, että jotkut VTO-maat, joista jonkun mainitsin Pakistan, Kasakstan, Indonesia, Venäjä ovat tukeneet Kiinaa vetomuksessaan eli että merkittävä vääristymä ei ole riittävän tarkkaan määritelty eikä olisi VTO-sääntöjen mukainen. Onko nyt todellakin niin, että voisi olla niin, että meidän ehdotuksemme ei olekaan VTO biodiesel Argentiina päätöksen suhteen – Eli onko meillä vahva perusta omalle linjauksellemme? Eli olen tässä suhteessa kollega Valensan kanssa samaa mieltä, vai pitäisikö meidän vielä pohdiskella näitä muita kysymyksiä, jo liittyy eri maiden liittymispöytäkirjoihin? Ja nyt viisi minuuttia sekä komissiolle että neuvostolle. Komissio, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Chikua esittelijää tästä eh, mietinnöstä ja sitoumuksesta käsitellä tätä hyvin monimutkaista ja vaikeaa kysymystä kattavasti. Tämä, olemme iloisia siitä, että mietintö ylläpitää komission päälähestymistapan, pää, erityisesti mitä tulee maan neutraaliuteen, sitten nämä merkittävät vääristymät ja tarve ylläpitää tehokkaita kaupan suojakeinoja ja samalla olla kuitenkin VTO-sääntöjen mukainen. Jotkut näistä tarkistuksista, ehdotettu ehdotuttu, aiheuttavat kyllä huolta meille eh, joko liittyen laillisuuteen. Esimerkiksi tässä ehdotuksessa on tällainen eh, takautuvuuselementti, eh, myöskin elementti, joka luo oikeudellisen olettaman, jonka, avulla, jonka kanssa emme voi työskennellä. Ja sitten muutamia kysymyksiä tämän asetuksen toteutettavuudesta. Jotkut huolet, joita jäsenet ovat esittäneet, nousivat myös esiin neuvostossa, kun neuvosto ryhtyi analysoimaan tätä ehdotusta. Ja kuten varmasti puheenjohtajavaltion kollega tulee sanomaan, neuvosto onnistui löytämään hyviä ratkaisuja, joita me pidämme eh, täysin hyväksyttävinä. Ja neuvosto onnistui yksimielisesti nämä ehdotukset löytämään. Tietenkin ajoitus on tässä erittäin tärkeä, ja siinä toivotamme tervetulleeksi esittelijän sitoumuksen. Äh, lopujen lopuksi teollisuudellemme kaikkein tärkeintä on saada aikaan oikeusvarmuutta ja että äh, tämä ehdotus on vasta valmisteilla eikä voimassa aiheuttaa hyvin paljon epävarmuutta. Nyt menen oikein nopeasti joidenkin kommenttien kysymysten äh, käsittelen jotkut kommentit ja kysymykset nopeasti. Todistustaakkaa on mielestämme käsitelty jo komission ehdotuksessa, se on käsitelty myös neuvoston kompromissiehdotuksessa. Sanoakseni vielä selvästi tämän komission tehtävänä tutkijana viranomaisena on selvittää, onko kyse merkittävistä vääristymistä tai ei, ei kenenkään muun tarvitse tätä todistaa, jos komissio huomaa, että on kyse merkittävistä vääristymistä, niin silloin sillä on velvollisuus käyttää vaihtoehtoista menetelmää. Jos joku viejä on tästä asiasta eri mieltä, niin silloin on viejän velvollisuus todistaa, että komissio on väärässä. Me, sitten meillä on tämä lista. Me voimme tietenkin lisätä paljon ehdotuksia, mutta me emme saa ylittää rajaa, emme saa rikkoa VTO-säännöstöjä ja sitten komissio on myös löydettävä äh, vääristymiä näissä eri kriteereissä niin, että tätä uutta vaihtoehtoista menetelmää voidaan käyttää. Sitten äh, yhteistyöhaluttomuudesta rangaistukset, nämä artiklat 28 äh, esimerkiksi ähm, sisältävät jo sääntöjä liittyen yhteistyöhaluttomuuteen ja PK-yrityksissä meillä on jo olemassa olevissa toimenpiteissä äh, paljon sääntöjä, jotka liittyvät teollisuuden aloihin, jossa suuri osa yrityksistä on PK-yrityksiä. on sääntöjen noudattamisesta. Me olemme sitä mieltä, että Tämä ehdotus on täysin VTO-velvoitteiden mukainen. Emme voi myöskään ymmärtää, miten mikään VTO-jäsen voi hyökätä meitä vastaan perustuen lainsäädäntöön, jota ei ole vielä edes otettu käyttöön, joten olemme kyllä tässä ihan hyvällä pohjalla ja aiomme kyllä kaiken kykymme mukaan puolustaa myös nykyistä lainsäädäntöä, mutta kuten herra Chiku sanoi, on tärkeää, E, että pääsemme sellaiseen tilanteeseen, että noudatamme veteon sääntöjä, mutta olemme myös tehokkaita. Sitten teollisuuden kuunteleminen näistä määritelmistä. Me emme kannata sitä, koska teollisuus voi kommentoida näitä raportteja sitten, kun tutkinnat ovat käynnissä ja päivän päätteeksi meidän on päätettävä, että mitä haluamme tehdä. Haluammeko poistaa taakkaa teollisuudelta vai haluammeko pakottaa teollisuuden kertomaan meille näkemyksensä siitä, miksi vääristymiä on. Sitten välineistä. Komissio ei ole budjettiviranomainen, mutta voin vaan kuuttaa Raprustille, että komissio on hyvin sitoutunut siihen, että tämä asetus toimii ja siksi tulemme tarpeelliset määrärahat antamaan tälle täytäntöönpanolle. Ja sitten edustaja Areenalle olemme jo tällaisen raporttiluonnoksen tehneet. Tiedän, että haluatte mahdollisimman pian nähdä raportin. Meidän on myös muistettava, että Yhdysvaltain ähm, viranomaiset ovat ryhtyneet päivittämään olemassa olevaa raporttia, niin on tärkeää, että pysymme samassa linjassa. Mutta eh, mielelläni välitän tämän pyynnön komission jäsen Malmströmille ja katso, miten voimme eh, tarjota parlamentille lisää takeita ja eh, vakuutuksia. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana neuvosto. Nopeasti, yllättävän nopeasti mandaatti saatiin hyväksyttyä varsinkin kun huomioidaan, miten tämä uuden aikaistamispaketin käsittely venyi ja vanui, kolme vuotta meni siihen. Ja nyt neuvoston työryhmän puheenjohtaja saa tässä puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja Langelle tästä kutsustaan puhua tässä kokouksessa tänään. Haluaisin korostaa, että esittelijän luonnos ja tänään kuullut kommentit heijastelevat samoja huolenaiheita, joita on kuultu myös neuvostossa. Me olemme tehneet hyvää yhteistyötä komission kanssa. Olen samaa mieltä komission kollegan mainitsemista pääseikoista. Olemme samoilla linjoilla. VTOn sääntöjen noudattaminen on meille avainkysymys tässä ehdotuksessa. Olemme jo hyväksyneet kantamme eilen Koreperin kokouksessa. Kuten herra Lange sanoi, tämä on hyvin poikkeuksellista, ainutlaatuinen tilanne suorastaan. Haluaisin kiittää teitä ja muita, sillä tämä oli mahdollista sen takia, että neuvosto oli valmis ottamaan huomioon kommentteja komissiosta ja tästä parlamentista. Nimittäin meiltä on pyydetty Meitä on pyydetty nopeuttamaan menettelyä kaupan suojatoimien kohdalla ja juuri näin Maltan puheenjohtajavaltio on tehnytkin. Me olemme tietoisia siitä, miten tarpeellista tässä poliittisessa ja oikeudellisessa tilanteessa EUlla, EUlle on toimia nopeasti ja päättäväisesti. Neuvosto on vähemmän, vähemmässä kuin kuudessa kuukaudessa pystynyt hyväksymään yhtenäisen kannan, joka pitää yllä alkuperäisen ehdotuksen hengen, mutta se myös luo myös oikeudellisesti pitäviä sääntöjä ja antaa samantasoisen suojan eurooppalaisille yrityksille. Neuvosto on sitä mieltä, että tämän lainsäädäntöprosessin lopputulos tuloksen on oltava VTO-sääntöjen mukainen. Ja sen on annettava osviittaa ennen kaikkea näistä raporteista. Neuvosto on nyt muodollisesti hyväksynyt sisäisen neuvottelumandaattinsa ja se on valmis lähtemään neuvotteluihin heti, kun parlamentti on hyväksynyt kantansa. Koska tämä asia on niin arkaluonteinen, me olemme sitä mieltä, että EU, EUn yhtenäinen kanta on erityisen tärkeä tässä asiassa. Puheenjohtajavaltio haluaisi kannustaa intavaliokuntaa ja Euroopan ja kaikkien sidosryhmien etujen nimissä hyväksymään kantansa nopeasti. Me haluaisimme saada tämän lainsäädäntömenettelyn päätökseen yhdessä teidän kanssanne niin, että uusi laki saataisiin tulemaan voimaan ennen kesää. Näin voisimme taata polkumyynnin vastaisen suojelun jatkuvuuden ja voisimme taata myös kaupansuojatoimien toimivuuden lähitulevaisuudessa. Paljon kiitoksia. No, kunnianhimoinen, mutta toivottavasti yhteinen tavoite. Kollega Siko, haluatteko vielä näin lopuksi lausua muutama sana sen? Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän erityisesti kaikkia kollegoita, jotka ovat puhuneet. Minusta tuntuu, että olemme äh, menossa oikeaan suuntaan. Tietenkin äh, on tehtävä vielä täydennyksiä otettava huomioon ehdotuksia. Olen samaa mieltä siitä ehdotuksesta, joka liittyy pk-yrityksiin. Myös olen samaa mieltä näistä sosiaalisista aiheista. Niitäkin on arvioitava juridisesta näkökulmasta e, jotkut asiat, jotka kollegat nostivat eteen esiin, niin palaan niihin lyhyesti. Mielestäni Todistustaakka kysymys on selvä. Minun tarkistukseni todistustaakka syntyy nimenomaan komission raportista, vaan ei mistään yleisestä raportista, alakohtaisesta raportista, jossa määritellään ne kriteerit, tai tunnistetaan ne kriteerit, jotka määrittelevät merkittävät vääristymät. Tämä analyyttinen mm, vertailu Yhdysvaltain järjestelmän kanssa on jo mukana tässä järjestelmässä, koska Yhdysvaltain järjestelmässä ei ole koskaan tehty eroa Kiinan suhteen, onko se markkinatalous vai ei, vaan on vain katsottu ne sisällöt, jonka avulla on voitu tehdä ero markkinatalouden tai muun kuin markkinatalouden välillä mainitsematta mitään maata. Tämä on se juridinen asia, jossa jotka meidän on otettava huomioon. Tämä todistustaakka suojaa täysin meidän teollisuuttamme, koska vain viejä maa voi sitten tunnistaa omat todisteensa ja väittää, ettei se ole siinä tilassa kuin mitä raportti väittää. Äh, otan tässä esimerkiksi yhden kriteerin, koska kuulin muutamia arvioita, jotka eivät ole teknisesti korrekteja. Jos puhumme esimerkiksi ähm, maan konkurssioikeudesta, se kertoo, onko äh, olemassa järjestelmä, joka rahoituksella, määrärahoilla äh, ja muilla tuilla aiheuttaa markkinavääristymän, koska Yhdysvalloissa ja Euroopassa yritykset menevät konkurssiin, koska on yrittäjän vapaus, yritykset sijoittavat omia määrärahojaan. Jos yritys ei voi mennä konkurssiin, niin silloin ei ole markkinatalousolosuhteita. Joten äh, tässä on monia elementtejä, jotka äh, nostan esiin. Tietenkin kaikki puheenvuorot olivat hyödyllisiä, jotta voitaisiin paremmin ähm, muotoilla tämä meidän ehdotuksemme. Kiitoksia. Kiitoksia kovasta työstänne. 18. toukokuuta mennessä tarkistukset on jätettävä. Aikaa ei ole siis paljon. 18.5. puoleen päivän mennessä Äänestys toimitetaan valiokunnassa 20. kesäkuuta, joten sekään ei ole kovin kaukana enää tulevaisuudessa, joten tässä toimitaan kuten neuvostokin, eli ripeästi. Ehdotan, että kohdat 22 ja 23 siirretään käsiteltäväksi äänestysten jälkeen. Eli siirtykäämme äänestyksiin. Ensimmäisenä äänestettävänä asiana on esityslistan kohta 24. Eli kohta 24. Aiheena lannoitevalmistekauppa ennen kuin lähdemme äänestämään virallisesti, niin kokeillaan toimivatko laitteet ja onko kaikilla äänestyskortti mukana. Koeäänestys alkaa. Haben Sie alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kaikki toimii. Pyytäisin hiljaisuutta. Tai poistukaa salista. Siinä vaihtoehdot. Eli vaietkaa tai poistukaa. Dann kommen wir zu Punkt 24. Kohta 24. Ja lähdemme nyt äänestämään. Olemme keskustelleet jo valmistelijan kanssa asiasta. Täältä löytyy joitakin tarkistuksia, jotka kuuluvat oikeastaan ympäristövaliokunnan toimivaltuuksiin, joten niistä emme voi äänestää täällä tänään. Eli aloitamme kompromissitarkistuksella kaksi. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 10 seuraavana puolesta, vastaan tyhjää tarkistetaan. Eli tarkistus 10. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Näin pääsemme kompromissitarkistukseen yksi. Puolesta äänet, olkaa hyvä vastaanet, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Tämäkin, eli tarkistus 26. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Ja näin pääsemme loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty suurella äänten enemmistöllä. Onnittelut kollega Valesalle. Näin pääsemme kohtaan 25. Tässä on kyse puuvila-alan kansainvälisen neuvoa antavan komitean jäsenyys. Yksi äänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Tässäkin suurella äänten enemmistöllä hyväksytty. Näin pääsemme kohtaan 26. Okay. Bevor wir abstimmen, möchte ich Sie Ennen kuin äänestämme tästä, niin haluaisin kertoa teille siitä, että kollega Ruasin tarkistukset 1, 2 ja 4 ja 5 on vedetty pois. Eli 1, 2, 4 ja 5. Nämä tarkistukset on vedetty pois. Näin pääsemme äänestämään. Eli makrotaloudellinen apu ja sen myöntäminen Moldovan tasavallalle aiheena. Tarkistus 17 ensimmäisenä puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Afetista tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 peräisin Afetista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 Afetista sekin puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 afetista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 afetista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 Afetista sekin puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 23 ja 15, joko peräsi Afetista, ne ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 Afetista puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 Afetista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 Afetista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi Afetista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus neljä Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän Afetista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus viisi Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 mutta hiukan muutettuna puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja näin pääsemme loppuäänestykseen. Koneäänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty selkein lukeminen. Kollega Moisa, haluatte lähteä siis toimielinten välisiin neuvotteluihin? Kyllä. Ja tästä nyt myöskin äänestämme, kuka puoltaa, hetkinen, koneellisesti siis. Äänestys alkaa aiheena, lähdetäänkö neuvottelemaan neuvoston kanssa. Äänestys on päättynyt, joku jätti äänestämättä hyväksytty. No niin, uusi neuvottelukierros alkaa neuvoston kanssa. Näin pääsemme esityslistan kohtaan 27. Eli väliaikaiset yksipuoliset kauppatoimenpiteet ja Ukraina. Tämäkin on edustaja Valeisan mietintö. Kompromissitarkistus 5 on ensimmäinen, jossa äänestämme puolesta äänet, vasta-äänet, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää Mielestäni se meni läpi, mutta tarkistetaan. Eli koneellinen äänestys alkaa, kompromissitarkistus 9. Äänestys päättyy, hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen 45 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Seuraavaksi tarkistus 46 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 50. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 11. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 12. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 13. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissitarkistus 14. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 15. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni se hylättiin, mutta tarkistetaan. Eli tarkistus 25, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 26, puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hylätty. Kompromissitarkistus 3, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 4, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten agrivaliokunnan lausunnosta tarkistus kolme. Anteeksi, se raukeaa. Eli viitonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi agrista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 agrista peräisin puolesta vastaan tyhjää hylätty. Meidän on äänestettävä vielä agrivaliokunnan tarkistuksessa seitsemän. Se unohtui puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin pääsemme loppuäänestykseen. Koneellinen äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy hyväksytty selkein lukemin. Onnittelut edustaja Valisalle. Näin pääsemme suulliseen kysymykseen. Aiheena Bangladeshin tilanne. Yksi äänestys, koneellinen äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Melko lailla yksimielisesti hyväksytty. Oikein paljon kiitoksia. Siinäpä äänestykset tältä erää. Näin palaamme sitten esityslistan kohtaan 22 käynnissä olevien kolmikantaneuvottelujen tilanne. Yksi kolmikanta Neuvottelu on käynnissä. Aiheena kaupan suojan välineet ja niiden uuden aikaistaminen. Viime viikollahan kävimme kolmikanta neuvottelut tietyistä teknisluonteisista kysymyksistä. Arvon kollegat, hyvät naiset ja nais, naiset ja herrat, jos haluatte poistua salista, niin vaivihkaa, jotta voimme jatkaa täällä työskentelyämme. Eli yksi kolmikantaneuvottelukierros on toteutettu. Kyse oli teknisistä kysymyksistä koskien uuden aikaistamista. Rakentavassa hengessä toimittiin. Neuvoston kanssa löydettiin joitakin kompromisseja. Keskeisimmät poliittiset kiistakapulat, eli kysymys, joka liittyy tähän shipping-lausekeeseen, eli kuinka paljon ennakkoon, eli ennen kuin näitä suojavälineitä otetaan käyttöön, niin kuinka paljon aikaisemmin on ilmoitettava niistä. Ja sitten tämä lesser duty rule, eli mahdollisimman alhaisen tullitason sääntö, missä vaiheessa sen voidaan ratkaista tai muuttaa, niitä ei vielä käsitelty. Niihin palataan seuraavassa kolmikantaa neuvottelussa ensi kuun puolella. Onko kysyttävää? Eipä näytä olevan. Näin pääsemme kohtaan 23 seurata ryhmien toimintaa. 23. maaliskuuta järjestettiin Venäjä-seurataryhmän toiminta. Kyse oli lähinnä kauppasuhteista ja Venäjällä toimivien EU-yritysten toiminta. Takkula ei ole paikalla, joten hän ei voi täydentää tätä infokohtaa sitten Mercosur, kokous 25. päivä ja kollega Sala Franka on paikalla ja voin tästä kertoa hieman lisää. Sí, gracias, señor presidente. De, de forma muy breve, porque tengo que salir disparado para el aeropuerto. Teníamos previsto. Kiitoksia puheenjohtaja, koska minun on mentävä äh, lentokentällä, äh, niin valvonta äh, ryhmä tapasi eh, viime viikolla komission pääneuvottelijan kanssa ja melkein kaikki varjoesitelmät siellä. Ja tämä on 27. neuvottelukierros. Tämä on varsin pitkä neuvottelu ollut Mercosurin ja EUn välillä. Ja tämä viimeisin kokous järjestettiin Buenos Airesissa. Argentiinan puheenjohtaja kauden alaisena ja jonkin verran edistystä tapahtui näissä 15 luvussa, jotka ovat auki neuvotteluissa tällä hetkellä. Tietenkin joitakin esteitä on neuvottelumenettelyssä, arkaluontoisessa kysymyksessä, tavarakaupassa, palveluissa, on hankalia lukuja, kuten julkiset hankinnat, niissä on tapahtunut paljon edistystä. Ja pääneuvottelija sanoi, että ne tulevat pitämään kiinni aikataulusta ja hyödyttävät tätä myötätuulta, joka syntyy siitä, että myös Merkosuurvaltiot haluavat mielellään saada tämän sopimuksen päätökseen. Ja prioriteetit ovat muuttuneet sen jälkeen, kun Trump on valittu Yhdysvaltain presidentiksi, he haluaisivat saattaa tämän neuvotteluprosessin vuoden loppuun mennessä päätökseen, mutta tietenkin vielä ongelmia on. On selvä aikataulu loppuvuodeksi, mutta paljonkaan liikehdintää ei varmaan tapahdu ennen syksyä. Tässä on viimeisimmät tiedot, jonkun verran edistystä, vaikka neuvottelujen ydin ja arkaluontoiset kysymykset, jotka liittyvät maatalouteen EU-puolella ja palveluihin merkosuurkumppaneiden puolella, nämä asiat on vielä selvitettävä neuvottelutahti on hyvin intensiivinen ja pääneuvottelija sanoi, että komissio todella aikoo hyödyntää tätä mahdollisuutta saada aikaan tulos vuoden loppuun mennessä. Ja katsotaan, saavutetaanko tuo tavoite, mutta sillä välin me tarvitsemme uuden tarjouksen komissiolta näistä hankalista kysymyksistä ja mahdollisesti kaupaministereiden neuvoston päätöksen. Tässä nyt tiedot, jotka komission pääneuvottelija meille antoi. Ja tietenkin eh, tarkkaan seuraamme tätä hyvin tärkeää neuvotteluprosessia. Sydämelliset kiitokset. Optimistiselta kuulostitte. Mercosur-neuvotteluja on käyty jo kymmenen vuoden ajan, joten peukut pystyyn ja toivotaan parasta. Oikein paljon kiitoksia tästä mietinnöstänne. Sitten Chilen tilanne, siitähän keskustelimme täällä seikkaperäisesti, joten siihen ei tarvitse enää palata. Sitten ASEAN ja GSP, yhteiskokous 27. päivä huhtikuuta. David Martin, olepas hyvä. No, no. Ei mitään sanottavaa. No, hyvä. Eli tästä ei sitten mitään sen kummempaa raportoitavaa. Kysehän oli oikeastaan siitä kysymyksestä, miten GSP-sääntöä valvotaan ja seurataan. Ja Filippiineistäkin on keskusteltu, mutta sitä lykätään nyt tuonnemmaksi. Sitten 3. toukokuuta ja Japani. Kollega Silva kertoo aiheesta enemmän. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. On hyödyllistä kiinnittää huomio siihen, että meillä oli Japanin seurantaryhmän kokous eilen. Saimme briefauksen EUn pääneuvottelijalta Mauro Petitianilta 18. neuvottelukierroksesta, joka pidettiin viikolla, joka alkoi 3. helmikuuta. Japanin valtuuskunta on johtanut uusi pääneuvottelija, joka neljäs järjestyksessään, nimittäin lähetiläs Suzuki. Uusi raportti on julkistettu ja myös Euroopan ehdotuksia on julkistettu ennen kaikkea sääntelyyhteistyöstä ja se on tietysti hyvä askel. Neuvottelijat ovat suunnitelleet hyvin intensiivisiä yhteyksiä ja kokouksia seuraaville viikoille toukokuussa ja maaliskuussa, kun pääministeri Abe tapasi puheenjohtaja Junckerin niin silloin vahvistettiin tämä poliittinen sitoumus saada aikaiseksi sopimus mahdollisimman nopeasti. Ja nyt lopulta näyttää siltä, että merkittävää edistystä on tullut useilla alueilla. Pääneuvottelija jopa käytti näitä taikasanoja, eli sanoi, olemme tulossa loppuvaiheeseen neuvotteluissa useat luvut, kuten esimerkiksi kestävän kehityksen luku, niistä on sovittu. Mutta tärkeitä kysymyksiä on myös vielä auki, ennen kaikkea koskien maataloustuotteita, julkisia hankintoja ja investointituomioistuinta. Saamme sopimuksen vain siinä tapauksessa aikaiseksi, että nämä avoimet käsityk- kysymykset saadaan käsiteltyä. Me pystymme täällä valiokunnassa pian keskustelemaan komission kanssa Japanin asiasta, joten katsotaan mitä tapahtuu. Kiitos. Paljon kiitoksia. Toivoa on tässäkin tapauksessa. Kuulostaa siis hyvältä. Taloudellisesti katsottuna Japani on erittäin tärkeä unionin kumppani. Kiitokset sinulle tästä selonteosta. Tämän verran tästä kohdasta. Näin pääsemme esityslistan kohtaan 29, julkinen kuulemistilaisuus ja keskustelu aiheesta alkuperäsäännöt. Alkuperäsäännöt ovat tietenkin keskeisessä asemassa, kun puhutaan kauppasuhteista, koska näin mahdollisuus osallistua kauppavaihtoon tulee säänneltyä. Ja kun katsotaan näitä globaaleja Arvonlisät ketjuja, niin on vaara tai sellainen mahdollisuus, että tuote ei ole täysin yhdestä maassa peräisin. Ja tästäpä syystä nämä alkuperäsäännöt täytyy selkeästi määritellä sopimuksissa. Jos katsotaan esimerkiksi Kanadan suuntaan, niin SETA-neuvotteluiden yhteydessä pitkään pohdittiin sitä, että milloin kanadalainen auto on kanadalainen eikä yhdysvaltalainen. Tai kun pohdimme sitä, että miten voimme Jordania auttaa, kun kyse on pakolaisten integroimisesti työprosesseihin. Olisiko paikallaan joustaa alkuperäsäännöistä, eli ei sovellettaisi, sovellettaisiin 25 prosentin asteesta, niin kuin vähiten kehittyneiden maiden osalta on tehty, jotta tuotteet voisivat päästä unionin alueelle. Eli erittäin tärkeä kauppapolitiikkaan liittyvä kysymys. Joten olenkin iloinen, että pääsemme tästä keskustelemaan. Ensimmäisen kierroksen aikana kuulemme komission kannan. Vieraanamme on Henriks ryhmän johtajaa pääosasto Taksudista ja lisäksi vieraanamme on Ignacio Diaz, pääosasto Trade-yksikön varapääjohtaja. Kollega Henrik saa ensimmäisenä puheenvuoron. Olkapas hyvä.

So I have to apologize, but uh, there was a slight... Pyydän anteeksi tätä viivästystä. PowerPoint-esityksen näyttämisen suhteen oli hiukan ongelmia. thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää, hyvää huomenta kaikille. Nimeni on Albert Hendriks. Olen Euroopan komission taksut pääosastolla vastuussa vapaa kauppasopimusten neuvottelusta ja olen neuvotellut setasta ja myös TTIPistä siihen asti, kun se keskeytettiin. Ja yritämme tällä hetkellä saada valmiiksi neuvotteluita Japanin kanssa. On hienoa, että osoitatte kiinnostusta näihin alkuperäsääntöihin. Alkuperäsäännöt ovat usein keskeisessä roolissa vapaakauppasopimuksessa useistakin syistä. Tässä esitelmässä haluaisin yrittää selittää, miksi näin on. Jos tämä esitelmäni nyt toimii, Kyllä, näyttää toimivan. Miksi alkuperäsäännöt ovat tärkeitä? En ole varma, toimiiko tämä dia nyt. No niin, kyllä. Alkuperäsäännöt määrittelevät ne ehdot, joiden alaisuudessa voidaan antaa EUn tullietuuskohtelua EUn tuoduille tavaroille, eli alennettuja tulleja myönnettäisiin. Ja tämä tavaroiden etuskohtelun oikeuttava alkuperä on rajoitettu tiettyihin alueisiin ja tiettyihin kauppakumppaneisiin. Usein tätä alkuperä, alkuperäsääntöä nimitetään tuotteen kansallisuudeksi, joka määritellään vahvojen territoriaalisten tai fyysisten yhteyksien kanssa tiettyyn maahan tavaroiden etuskohteluun oikeuttavat alkuperäsäännöt ovat neuvottelukysymys, jotka, joka liittyy tiiviisti markkinoille pääsyä koskevaan, koskeviin sopimuksiin sekä myös suosituimmuustulleihin se, ja myös kehitysapuun. Eli nämä säännöt ovat usein enemmän poliittisia kuin teknisiä, eli niillä, niissä siis määritellään kuka hyötyy etuimuuskohtelusta ja kuka ei. Kollegani selittää kohta myös kauppapoliittiset aspektit tässä asiassa. On olemassa myös toinen kategoria alkuperäsäännöissä, nimittäin nämä tavaran muut kuin etuskohtelun oikeuttavat alkuperäsäännöt. Niitä sovelletaan muissa tapauksissa kuin tässä utulli Tärkeimmät näistä ovat kaupan suojatoimia, vientituen vastaisia toimia, kiintiöitä, takuita ja niin edelleen, mutta myös alkuperämerkintävaatimuksia, mutta siis nämä kaikki siis perustuvat näihin niin sanottuihin tavaroihin muihin kuin etuskohtelun oikeuttaviin alkuperäsääntöihin. Minä siis tässä esitelmässäni keskityn pelkästään näihin etuuskohteen oikeuttaviin alkuperäsääntöihin, sillä ne ovat vapaakauppasopimusneuvotteluissa pääroolissa. Ensiksi haluaisin selittää muutamia perusperiaatteita etuuskohteluun oikeuttavassa alkuperässä. Ja tässä mainitsen vain muutamia kohtia, sillä näissä dioissa on tilaa yleensä vain kolmelle alakohdalle. Itse asiassa pääkategorioita on kolme näissä alkuperäsäännöissä. Neuvottelussa nykyään viitataan usein osaston a alkuperäreihin niissä on nämä perusperiaatteet sille, miten tuote voi saada alkuperäaseman. Ja lisäksi meillä on osasto B, jos, johon kuuluvat nämä menettelysäännöt siitä, miten voidaan todistaa tai hakea tullietuuskohtelua, miten tulliviranomaiset voivat sitä valvoa ja miten tämän maahan tuo, tuovan osapuolen viranomaiset voivat kieltää tullietuuskohtelun. Ja kolmas osasto on nämä niin, niin sanotut tuotekohtaiset säännöt. Kertoisin seuraavaksi hieman näistä kolmesta kategoriasta. Ensiksi osasto A, eli yleiset säännöt. Voimme tässä yksinkertaisesti tehdä yksinkertaisen erottelun, miten siis tuotteelle annetaan tämä etuskohteluun oikeuttavan alkuperän asema. Eli tuote saa tämän alkuperäaseman, jos se on joko kokonaan tuotettu, esimerkiksi maissi, joka on viljelty tietyllä alalla, tai, tai tietty kala, joka on kalastettu tietyn osapuolen alueen vesillä Tai sitten tuote voi täyttää niin sanotut tuotekohtaiset säännöt. Eli meillä on luettelo tuotekohtaisista säännöistä, jotka määrittelevät alkuperäasemakriteerit kaikille tuotteille. Yleissäännöissä on myös mukana sääntöjä globaaleista arvoketjuista, joista on täällä keskustellut, tämän, keskustellut tänäänkin. Näissä keskusteluissa keskitytään tuotekohtaisten sääntöjen kriteerien täyttymiseen, mutta on myös muita sääntöjä, esimerkiksi sääntöjä kumulaatiosta, materiaalin kumulaatiosta, eli tietyn alueen osapuoli voi käyttää omia materiaaleja. Meillä on erilaisia kumulaation tyyppejä, kahdenkeskisiä, diagonaalisia, alueellisia ja muita tyyppejä. Yleissäännössä on mukana sääntöjä myös negatiivisista testeistä. Negatiivisessa testissä voi olla kyse esimerkiksi siitä, että jos sekoitetaan tuotteita ja sitten ne tuodaan maahan. Jos jokin tuotekohtaista säännöstä ää, ei täyty, niin sitten voidaan käyttää tätä negatiivista testiä. Yleisissä säännöissä on myös näitä yleisiä toleransseja mukana, e- muuttamisen kieltämisen periaate sekä alueperiaate – sääntöjä palautetusta tavaroista ja niin edelleen. Eli meillä on noin 15-16 sääntöä liittyen näihin yleisiin määräyksiin. Seuraavaksi menettelyvaatimukset, jotka on kehitetty ajan kuluessa. Niitä ollaan uudistamassa joten palaan tähän vielä myöhemmin esitelmässäni. Ja siirrynkin seuraavaksi tuotekohtaisiin sääntöihin, jotka mainitsin. Mainitsin, että usein on eri, kolmea erilaista sääntötyyppiä näissä tuotekohtaisissa säännöissä. Ensinnäkin alkuperäasema voidaan myöntää tuotekohtaisen sääntöjen perusteella ensinnäkin arvosäännön perusteella – Eli siinä on kyse enimmäisarvon määrittelemisestä. Eli määritellään arvo paikalliselle sisällölle. Määritellään siis paljonko paikallista sisältöä tuotteessa pitäisi olla. Toinen kriteeri tuotekohtaisissa säännöissä on tullien muuttamiskriteeri. Se vaatii, että maan tuoret materiaalit prosessoidaan niin, että lopputuote kategorioidaan eri paikassa tässä harmonisoidussa järjestelmässä. Tai sitten kolmanneksi meillä on näitä spesifisiä jalostusvaatimuksia. Tämä va- pätee esimerkiksi vaatealalle. Meillä on siis tiettyjä jalostusvaatimuksia, joiden mukaan kangasta pitää, se pitää kutoa ja kangas pitää kehrätä ja kutoa. Eli tämä on tämmöinen jalostusvaatimus, joka on mukana näissä tuotekohtaisissa säännöissä. Seuraavaksi haluaisin lyhyesti puhua etuskohtelun oikeuttavien alkuperäsääntöjen neuvotteluista. neuvotteluista. Ensinnäkin vapaakauppasopimuksia lisääntyvässä määrin neuvotellaan maailmanlaajuisesti. En nyt puhu siitä, miksi voimme sanoa, että tässä vaiheessa olemme mukana suuremmassa määrässä neuvotteluita kuin koskaan aikaisemmin. Globaalien arvoketjujen vaikutus kahdenkeskisiin tai alueellisiin kauppasopimuksiin on, va- on merkittävä ja lisäksi tämä vaikuttaa riippuvuussuhteisiin osapuolten välillä ja tämä vaikuttaa myös muutoksiin tuotantoprosesseissa. Lisäksi, ja tämä liittyy luultavasti arvoketjujen monimutkaisuuteen on lisääntyvää interaktiota eri vapakauppasopimusten välillä, eli kumulaatiota. On kumulaatiosääntöjä tai laajennettuja kumulaatiosääntöjä esimerkiksi Setassa löytyy sääntöjä, jotka ovat, joista sovittiin Singaporen kanssa te- tehtämä, tehdyssä vapaa kauppasopimuksessa. Ja Japanin kanssa tehtävässä sopimuksessa puhutaan nyt myös kom- kumulaatiosta. Ja lisäksi eri perinteet tässä kohtaavat sen suhteen, miten määritellään etuimmuus, alkuperä. EU oli alun perin esimerkki vapakauppasopimusten neuvottelussa osa, mutta nyt näin ei ole enää. Muut osapuolet ovat määritelleet omat mallinsa. Eli malleja on siis kehittynyt eh, eri neuvotteluosapuolten keskuudessa. Tässä diassa näkyy kolme pilaria, pääpilaria näiden uusien sääntöjen kehittämisessä. Kuten mainitsin, meidän on ensimmäiseksi puututtava uusiin olosuhteisiin tuotannossa, joten on, pitäisi, pitäisi puhua kolmesta pilarista uuden, uusien sääntöjen kehittämisessä. Ensinnäkin me haluamme luoda yksinkertaisempia sääntöjä, eli yritämme yksinkertaistaa etuimmuusalkuperän määrittelyä ja myös alkuperäkumulaatiota. Lisäksi me haluamme tehokkaita menettelyitä ja haluamme luoda hyvin vakaan ympäristön näille säännöille. Keskityn lähinnä Keskityn lähinnä siihen, että pitää katsoa menettelyvaatimusten tehokkuutta, niin sitä on arvioitava uudelleen. Eli pitää katsoa taloudellisten toimijoiden ja julkisviranomaisten vastuualueita etuimmuus alkuperän määrittelyssä ja valvonnassa alkupe- etumus alkuperän todistaminen ja tarkistaminen on usein nähty aikaisemmin viranomaisten tehtävänä, ja tämä perustui sertifikaatteihin, joita viralliset viranomaiset maasta vientimaassa ovat antaneet. Eli tuloksena tästä EU on kehittämässä tietynlaisen menettelymallin suuntaan, joka perustuu kolmeen periaatteeseen. Ensimmäinen on itsesertifioinnin periaate, eli maasta viejät voivat itse sertifioida Tämä perustuu hallinnollisen yhteistyön periaatteeseen ja siihen periaatteeseen, että etuimusalkuperän hylkääminen on viranomaisten tehtävä, siis jos tuotteet eivät vaikuta täyttävän alkuperäasemaa. Alkuperä etumusalkuperän todistamisessa EU on nyt siirtymässä siihen suuntaan, että, että korostetaan itsesertifiointia maasta viejillä, viejien taholla. Eli mainitsin jo esimerkiksi nämä sopimukset, jotka ovat jo voimassa ja niissä sallitaan jo hallitusviranomaisten sertifikaatit, jotka todistavat tietynlaisen alkuperän. EU:ssa ollaan siirtymässä myös siihen, että maasta viejän pitää rekisteröityä yksinkertaisesti tietokantaan, niin sanottuun REX-tietokantaan tämä riittäisi siis, eli ei enää vaadittaisi niin kuin aikaisemmin sitä, että saa ensiksi luvan ennen kuin voi vaatia tätä etuimuskohtelua. Eli me olemme siirtymässä pois tästä järjestelmästä, jossa oli tätä rekisteröitymistä, eli me yksinkertaistamme maasta viejille asetettuja vaatimuksia. Tarkastuksista, eli tämä on liittynyt tähän ensimmäiseen pilariin, Kuten sanoin, toisessa pilarissa oli kyse tehokkuuden lisäämisestä ja siitä, että tarvitaan hallintoyhteistyötä alkuperäsääntöjen kohdalla. Eli jos on kysymys alkuperäasemasta, ennen kuin voi hakea tullietuuskohtelua alkuperäaseman perusteella, niin silloin maahan tuontiviranomaiset voivat tehdä oman tutkintansa, mutta niiden pitää osoittaa kysymyksiä tälle maasta vientitaholle ja myös maasta vientitahon kotimaan viranomaisille. Eli me emme hae tässä suoraa yhteystä, yhteyttä maasta vientiosapuolen ja, ja maahan tuontiviranomaisten välille. Usein maasta viejätahot eivät halua olla suorassa yhteyksissä maahan tuontiviranomaisten kanssa. Ja kolmas kysymys on tämä hylkäämisen kysymys. Me olemme siirtymässä siihen suuntaan, että tullietuuskohtelun hylkääminen voi tapahtua maahan tuontitahon perusteella. Aikaisemmin tämä perustettiin maasta vientitahon lausuntoihin. Me olemme nyt siis siirtymässä siihen, että maahan vientitaho on tässä määräävä. Sitten vielä tästä vakaasta ympäristöstä. Etuuskohtelun oikeuttavan alkuperän sääntöjä hallinnoi jokainen taho erikseen ja meillä on hyvin rajoitettua yhteistä hallinnointia, joka rajoittuu esimerkiksi yhteiseen hallintoapuun, esimerkiksi petosten tapauksessa joskus perustetaan erillisiä komiteoita käsittelemään alkuperäsääntöjä. Joskus me annamme myös yhteistä osviittaa ja selittäviä huomautuksia osapuolelle. EUn puolella ollaan myös kehitetty niin sanottua ennalta varautumisen toimea, Eli voidaan petostapauksessa vetää pois etuuskohtelu, mutta me haluamme myös parantaa valmiuksia ja parantaa valvontaa. Tämä liittyy myös siihen, että tilintarkastus viranomaiset ovat tarkastaneet yhä enemmän tullietuuskohteluasioita. Tässä minun esitelmäni, eli yleiskatsaus alkuperäsääntöihin. Toivottavasti tämä on hyvä pohja näille tuleville alustuksille. Kiitos paljon. Give... Oikein paljon kiitoksia teille, kollega Henriks. Ja puheenvuoro siirtyy kollega Diakselle. Olkapas hyvä. Yes. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille. So basically you have uh, two situations. No niin, periaatteessa on kaksi tilannetta, jossa alkuperäsäännöt voivat olla merkittäviä. On kaksi tyyppiä kauppaa. On etuisuussopimusten alainen kauppa, eli jossa tavallaan syrjimme yhden valtion tuotteita suhteessa toisen valtion tuotteisiin. Ja sitten on tämä, jossa meillä on tämä mm, suosituimmuus tulijärjestelmä. järjestelmä kun meillä on suosituimmuuskohteluperiaate niin VTOssa alkuperäaseman merkitys on rajallinen. Se rajoittuu pääosin tilastoihin, eli jos soveltaa näitä suositumuustulleja esimerkiksi Taimaan ja Malesian kanssa ja tuo autoja Taimaasta tai Malesiasta, ilmoitetaanko sitten auto alkuperäksi unionissa ähm, Taimaa tai Malesia, niin sillä on tilastollinen merkitys. Haluamme tietää, kuinka paljon kauppaa meillä on Taimaan tai Malesian kanssa, mutta sillä ei tule olemaan vaikutusta äh, äh, koskien auton kohtelua unionissa, koska suosituimmuustulli soveltuu. Sama koskee, jos käytämme kaupan suojakeinoja jos esimerkiksi käytämme polkuminin vastaisia toimia jotain autoa kohtaan, joka tulee jostain VTO-jäsenvaltiosta, niin silloin käyttäisimme muita kuin, e, muuta kuin etuuskohtelua. Olemme yrittäneet päästä yhteisymmärrykseen muusta kuin etuskohtelusta eri tuotteita varten. Tämä työ on jatkunut jo 20 vuotta eikä paljonkaan menestystä ole ollut. Tämä johtuu siitä, että tämä asia on niin monimutkainen ja sillä on vain vähän käytännön merkitystä. Sitten tulee kauppa, mm, kun silloin meidän täytyy tietää, tuleeko tuote Vietnamista, jonka kanssa meillä on vapaakauppasopimus, vai tuleeko se Malesiasta, jossa, jonka kanssa meillä ei ole vapaakauppasopimusta. Ja tämä vaikuttaa siihen, miten tuotetta kohdellaan, kun se tuodaan EU-hun nämä e, etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäistä, siitä on tulossa yhä merkittävämpi, e, koska e, olemme laajentaneet näitä kahdenvälisiä sopimuksia. Meidän on tiedettävä, onko meillä etuisuuskohtelu, joka perustuu kehityskysymykseen ja tuleeko tämä mm, No, sitten meillä on yhä enemmän vapaakauppasopimuksia, joissa tarvitsemme myös etuskohtelua tai etuskohtelun oikeuttavaa alkuperää. Ja näiden vapaakauppasopimusten määrä ainoastaan lisääntyy tulevaisuudessa. Niiden merkitys järjestelmässämme kasvaa. Ja, ja kuten kollegamme sanoi, niin olemme äh, rationalisoineet näitä etuisuuskohtelujärjestelyjä, joita meillä on. Äh, vuonna 2011 meillä oli tämä uusi yleinen tullietuusjärjestelmäasetus ja silloin loimme äh, tuotekohtaiset säännöt määrittelimme, että tulevatko tuotteet tietystä maasta vai ei, vaan määrittelimme ähm, mitkä viejät hyötyvät näistä etuisuuskohteluista ja otimme käyttöön myös joitakin yksinkertaistamissääntöjä. Tämä on näkynyt sitten myös vapaakauppasopimuksissa, eli se mitä teimme yleisessä tulietusjärjestelmässä, se on näkynyt käytännössämme jälkeenpäin. Sovellammeko samoja etuisuussääntöjä kaikkiin sopimuksiin? Ei. Tämä johtuu neuvottelutoimista ja myöskin meidän lähestymistavasta. Jos näette tässä kalvolla, meillä on kaikkein kevyimmät alkuperäsäännöt näille vähiten kehittyneille maille, äh, koska tässä on tämä kehitysulottuvuus mukana. Ja sitten äh, kun laitan tämän prosenttiluvun, niin se on yksinkertaistus hyvin monimutkaista todellisuudesta, mutta noin yleensä ottaen 70 prosenttia näistä materiaaleista lähiten kehittyneistä maista. Sitten muut edunsaajamaat maksimissaan 50 prosenttia ei alkuperämateriaalista ja hyväksymme alueellisen kumulaation. Sitten meillä on myös vapakauppasopimuksia kehittyvien maiden kanssa, jossa mahdollistamme 50-60 prosenttia ei alkuperämateriaaleista. Ne voivat hyötyä tästä vapakauppasopimuksesta. Jossain tapauksessa meillä on vapakauppasopimuksia, joista neuvottelemme kehittyvien maiden kanssa, jossa meillä on vähän rajoitetumpi lähestymistapa. Rajoitamme tämän 40-50 prosenttiin ei alkuperää materiaaleista. Eli tämä on nyt riippuu ei vain meidän tahdostamme, se tietenkin vastaa meidän tahtoamme, kun on kyse vähiten kehittyneistä maista ja vapaakauppasopimuksista, mutta ei muissa, koska meillä on yleinen lähestymistapa näitä maita kohtaan ja siitä on sitten neuvoteltava tuotekohtaisesti kumppanin kanssa vähiten kehittyneet maat, niin VTOn sihteeristö on julkaissut raportin, jossa katsotaan vähiten kehittyneitä maita ja tuloksena on, että meillä on korkean etuisuuskohtelun käyttö, meillä on erityiset e-, edut vähiten kehittyneille maille. Kun on kyse vapaakauppasopimuksesta, niin tilanne on vähän erilainen. Noin keskiverto on, että 80 prosenttia näistä etuisuuskohtelusta hyödynnetään kolmansissa maissa. Tämä riippuu aina vähän äh, alasta ja miten nämä, näiden, nämä jäsenvaltiot ovat erikoistuneet viennissä. Vaikutammeko alkuperäsäännöillä maailmanlaajuisten arvoketjujen luomiseen vai luommeko ongelmia? Me yritämme vaikuttaa tähän ja yksi syy siihen, miksi olemme helpottaneet alkuperäsääntöjä äh, yleisen tuljetusjärjestelmän muutoksessa. Äh, olemme nyt ottaneet äh, hyväksyneet 50-70 prosenttia ähm, ei alkuperämateriaaleja tuotteessa sen hyväksymme, jotta se voi hyötyä tästä vapaakauppasopimuksesta. Ensimmäisen sukupolven vapaakauppasopimuksessa esimerkiksi Chile ja Meksikon kanssa olimme paljon rajoittavampia siinä arvot olivat noin 40 prosenttia. Ja nyt kun neuvottelemme Meksikon kanssa, tämä on yksi kysymyksissä. Helpotammeko näitä alkuperäsääntöjä tiettyjä tuotteita varten niin, että operaattorimme tarvitsevat enemmän ulkomaista panosta tuottaakseen, mutta se koskee myös ulkomaisia kumppaneita. Meillä on sopimus Korean kanssa, jotta auto voisi olla eurooppalainen. Meillä on sääntö sille ja nyt tulemme laskemaan osat, jotka tulevat Koreasta, jotka asennetaan eurooppalaiseen autoon eurooppalaisiksi osiksi. Meillä on myös alueellista kumulaatiota erityisesti pan-euro-välimeri kumulaatiosäännöt, jossa yritämme edistää taloudellista mm, integraatiota näiden naapurimaiden kanssa ja hyvä hyväksymme tuotteiden kumulaation. Tässä on kyse erityisesti äh, tekstiilialasta. Äh, kangas esimerkiksi tuotetaan Euroopassa ja sitten äh, tuote tuotetaan jossain kumppanimaassamme. Ja tällä tavoin edistämme maailmanlaajuisia arvoketjuja erityisesti tekstiilialalla. Yritämme myös yksinkertaistaa, kuten kollega mm, niin, äh, sanoi, yritämme yksinkertaistaa tätä prosessia, yritämme saada aikaan enemmän johdonmukaisuutta eri vapakauppasopimusten välillä. Olemme yrittäneet yksinkertaistaa menettelyjä, olemme siirtymästä tullisertifikaateista äh, viejien itsesertifiointiin, olemme siirtyneet näistä äh, hyväksyttyistä viejistä niin kutsuttuihin rekisteröityihin viejiin. Se on helpompi ähm, viejälle ja hän voi silloin paremmin hyötyä vapaakauppasopimuksen etuisuuskohteluista. Meillä on nyt tilanne, jossa meidän täytyy keskittyä etuisuuskohteluun kohteluun oikeuttavaan alkuperään. Muut kuin etuisuuskohteluun oikeuttavat alkuperät eivät ole tässä nyt keskiössä. Meidän täytyy määritellä, mikä on alkuperä tietyssä vapaakauppasopimuksessa tai etuisuusjärjestelmässä. Ja sitten meillä on nämä hallinnolliset vaatimukset standardien saavuttamiseksi. Yritämme alkuperäsääntöjä vähän helpottaa, Otamme huomioon myös maailmanlaajuiset arvoketjut hyväksymällä kumulaation esimerkiksi alueellisella tasolla. Ja haluamme vähentää kustannuksia taloudellisille operaattoreille. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia näistä lukuisista konkreettisista tiedoista koskien tätä hyvinkin monimutkikasta järjestelmää. No niin, nyt kysymysten aika. Kollega Areena, olkaa hyvä. Kiitos. Tämä on todellakin hyvin monimutkainen aihe ja kuten sanoitte, se vaikuttaa tekniseltä, mutta se on samalla hyvin poliittinen. Viime, tässä viimeisin alustus näyttikin tämän. Onko eurooppalainen strategia se strategia, joka, joka vaatii, että eurooppalaisia tuotteita tuotetaan yhä enemmän Euroopan ulkopuolella vai Euroopan sisäpuolella. Ja tämä on hyvin poliittinen kysymys. Minulla olisi useita kysymyksiä. Nämä ovat seuraavaisia kysymyksiä. Te puhuitte tehokkaammasta järjestelmästä, mutta halusitte myös pitää yllä alkuperäsääntöjärjestelmää ja haluaisin kysyä merkinnöistä ja alkuperäsäännöistä. Kuten tiedätte, nämä ovat usein kaksi toisinsa liittyvää tärkeää asiaa. aiotteko käsitellä merkintöjä alkuperäsäännöissä? Minä käsittelen mietintöä globaaleista arvoketjuista ja merkintöjen kysymys on hyvin tärkeä. Miten voidaan siis nämä kaksi asiaa yhdistää? Toiseksi puhuitte kehittyvistä maista ja esimerkiksi Afrikan maiden kanssa tehdyissä sopimuksissa on tiettyä joustavuutta alkuperäsäännöistä, esimerkiksi kumulaation suhteen, äh, eli puhutaan Afrikan alueesta, ei pelkästään yksittäisistä maista. Kehittyvien maiden kohdalla äh, on se kysymys, miten ne voivat noudattaa alkuperäsääntöjä, Kuten tiedätte, hallintoa on vähäis, vähänlaisesti usein näissä valtioissa, joten saattaa olla vaikea Afrikan maissa esimerkiksi noudattaa näitä sääntöjä. Kolmanneksi me puhuimme etuisuuskohtelusta, mutta emme puhuneet muusta kuin etuuskohtelusta. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Esimerkiksi alkuperäsäännöt länsirannan miehitetyillä alueilla. Miten käsittelet tätä asiaa alkuperäsääntöjen kohdalla? Tiedän, että tässä on ollut myös merkintä kysymys ja komissio käsittelee myös toista kysymystä, nimittäin Saharan eteläpuolesta Afrikkaa, anteeksi, Saharan pohjoispuolesta Afrikkaa ja sopimusta Marokon kanssa. Mm, eli siis on tiettyjä tuotteita, jotka tuotetaan alueilla, joita Eurooppa ei tunnusta tähän maahan kuuluvaksi laillisesti. Ja sitten vielä itsesertifioinnista. Tämä kysymys liittyy myös näihin mietittyihin alueihin. Israel itse sertifioi alkuperäsääntönsä, mutta me tiedämme, että itsesertifioinnissa on ongelmia, kun on puhe länsirannalla tuotetuista tuotteista. Eli mietin vain epäilyksiä tämän itsesertifioinnin suhteen, voidaanko tämä menettely keskeyttää, jos ongelmia tulee. Sanoitte, että kun on epäilyksiä, tämä maahan tuontimaa on se taho, joka tekee arvioinnin. No hyvä, mutta onko tällaista keskeyttämismenettelyä seksi ajaksi, kun arvio tehdään, jos esimerkiksi arvio kestää kymmenen vuotta, niin silloin etuisuuskohtelua jatketaan, vaikka näitä epäilyksiä on. Minulla on sellainen vaikutelma, että Eurooppa antaa kilpailijoilleen tavallaan kuin avaimet tähän valvontaan. Eli voidaan sertifioida, mutta meillä ei ole välineitä keskeyttää etuuskohtelua siksi aikaa, kun arviointi tehdään. Mielestäni Euroopan ei pitäisi antaa avaimia muille, kun on kyse siitä, että näitä tuotteita päästetään Euroopan alueelle. Tässä kaikki minulta, var- minulta koska varmasti muillekin on kysymyksiä. Kiitos. David. Kiitokset ja seuraavana puheenvuoro Davidille. Ole hyvä. Thanks. Um, to some extent... Kiitoksia. No oikeastaan yksi kysymys tuli jo vastata. Tämä itse sertifiointi olisi tietenkin järkevää yksinkertaista menettelyä, mutta tässä on olemassa petoksen mahdollisuus, jos valvonta ei pelaa. Jos maahan tuo eurooppalainen valtio huomaa, että tuotteessa on merkintä, niin voidaanko käyttää samoja tullimenettelyjä kuin muiden tuotteiden osalta? Eli että tuote takaa varikoidaan, kunnes alkuperä on vahvistettu tai että käytetään Marin mainitsemia menettelytapoja. Sitten muista asioista, enemmänkin kysymyksiä kuin kommentteja. Eli vapaakauppasopimukset ja suosituimuussopimukset. En tiedä, pitääkö tämä paikkansa, mutta joskus väitetään, että GSPstä siirtyminen FTA ei ole suosittua, koska tämä ankkumulointi, mahdollisuus häviää. En tiedä, pitääkö sama paikkansa, mutta GSPssä ilmeisesti ei käytetä niin tiukkaa määräyksiä, joten voisitteko tätä kommentoida? Ja tähän kumulointikysymykseen liittyen, onko FTAssa vaikeampi saada kumulointimahdollisuus aikaiseksi kuin GSPssä? Ja miten kohdellaan sellaisia köyhiä maita, joihin sovelletaan GSPtä, mutta naapurivaltiossa ei. Niin tässä saattaa syntyä ikään kuin epätasapainoinen kilpailuasetelma. Mutta jos toinen osapuoli pärjää paremmin, niin itsehän sinä jää alakunteen. Sitten vapakauppasopimuksiin liittyen, niin Vietnamin osalta, mikäli olen oikeassa, niin totesimme, että Kiinasta peräisin olevat tekstiilituotteet eivät kuulu määräysten piiriin. Miten tehdään sitten Intian ja Indonesian kanssa, kun heidän kanssaan neuvotellaan näistä sopimuksista? Dziękuję. Chciałem zapytać o e, dwie kwestie. Minulla olisi kaksi kysymystä. Eihän ole epäilystäkään siitä, etteikö tämä ole aihe, joka sijoittautuu kahdelle eri tasolle. Meillä on tämä oikeudellinen taso ja sitten mm, Tosi seikkoihin perustuva taso. Mitä tarkoitan oikeudellisella tasolla? Säännöt, jotka määrittelevät alkuperän ja se perustuu niihin sopimuksiin, joita olemme tehneet. E, tämä on oikeudellinen taso. taso. Siinä on erilaisia e, etuisuuskohteluita ja alkuperäsääntöjä on tietenkin toimittava tässä yhteydessä, muutenhan me emme tietäisi, voidaanko alkuperän perusteella oikeuttaa tämä etuisuuskohtelu vai ei. Sitten jos emme katso asiaa oikeudellisesta näkökulmasta, niin asia on katsottava maailmanlaajuisen kaupan näkökulmasta. Koko maailmassa sijoitetaan ja tuotetaan lopputuote koostuu osista, jotka tulevat eri maista, jopa eri mantereilta. Ja tässä yhteydessä on sitten esitettävä kysymys siitä, että ovatko nämä alkuperäsäännöt ylipäätänsä enää loogiset. Vastaus tähän kysymykseen kiinnostaisi minua myös se, että onko teillä mitään tulevaisuusstrategiaa. Ja sitten vielä Lisäkysymys. Euroopan unionin jäsenvaltioiden alkuperäsäännöissähän on usein niin, että tuote otetaan esimerkiksi tuote joka tulee eh, Tsekin tasavallasta, mutta se saattaa sisältää osia, jotka tulevat Saksasta tai Ranskasta tai Iso-Britanniasta. Sitten on esittävä kysymys, että onko tämä ö, eh, brittiläinen vai saksalainen vai ranskalainen vai tsekkiläinen tuote. Euroopan unionin kohdalla on sitten vain sanottava, että se tulee EU-sta eikä jostain tietystä jäsenvaltiosta. Kyllähän tätä keskustelua käydään on olemassa myös oikeudellinen, poliittinen ja taloudellinen riita tästä asiasta ja siksi minua kiinnostaisi teidän reaktionne tähän. Ja viimeinen asia. Sinäkin teidän mielipiteenne kiinnostaa minua. Palaan tähän toiseen tasoon. Äsken olin ennemminkin oikeudellisella tasolla, mutta nyt mennään ihan tosiseikkoihin. Meillä on ihan tavallinen kansalainen, joka ostaa jonkun tuotteen. Puheenjohtaja tulee Saksasta. Otetaan saksalainen esimerkki. Ranskalainen ostaa Bayerissa Saksassa. Mitä hän ostaa? Hän ostaa sieltä Bemarin. mutta tuo auto on itse asiassa tuotettu Yhdysvalloissa. Mitä nyt sitten on tapahtunut? Onko hän ostanut eurooppalaisen auton, saksalaisen auton vai amerikkalaisen auton? Kiitoksia. Kiitos ja seuraavana Helmut Scholz. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä hyvin kattavista alustuksista tähän monimutkaiseen aiheeseen. Minulla olisi melkein samat, kysymykset, melkein samat kysymykset kuin kollega Scheinfeldistä. Te puhuitte tuotteen kansallisuudesta. Ja tämä herättää kysymyksen tässä globaalissa arvoketjussa, että tuotannossa on tuotteita esimerkiksi älypuhelimia, jotka koostuvat osista, jotka tulevat monista eri maista. Kuka määrää lopputuotteen arvon perusteella, mikä alkuperä on, esimerkiksi että se on made in USA tai made in Japan. Miten siis eri tuotteiden kohdalla, jotka koostuvat eri osista, tullaan tähän määritelmään? Siis kun tuotteessa on eri osia, jotka, jotka yhdessä luovat tuotteen arvon. Tämähän liittyy myös siihen, miten neuvottelemme kahden keskeisestä kauppasopimuksesta. Miten tietyt tuotteet, ennen kaikkea maatalousalalla, määritellään esimerkiksi määrien kohdalla, Esimerkkinä banaanien tuonti. On tiettyjä ketjuja, joissa, joiden kautta näitä banaaneja tarjotaan. Missä kohtaa alkuperäsäännöt vaikuttavat mahdollisuuteen kumppanimaan kanssa määritellä näiden tuotteiden pääsy EUn markkinoille. Tämä liittyy ehkä myös kysymykseen itsesertifioinnista ja varmasti myös kysymykseen merkinnöistä, mutta loppujen lopuksi neuvotteluissa väännetään kättä esimerkiksi siitä, onko kyse 60 tuhannesta tonnista chiquita-banaaneja tai esimerkiksi AKT-alueelta tulevista tulevia banaaneja ja merkinnät ovat tärkeitä näille maille. Miten siis alkuperäsääntöjen perusteella päädytään avoimiin menettelyihin? Miten pystymme näin organisoimaan markkinamme? Kiitos. Ja lopuksi vielä pari kysymystä omalta puoleltani. Heikki tässä kertoikin minulle näistä eri sääntöjen tasoista ja kynnysarvoista. Tämä näyttää ihan spagettikulholta. Ja jos katsotaan satamien suuntaan, tunnen parhaiten Hampurin sataman, niin sinne tulee paljon tuotteita. Niin miten tulliviranomaiset voivat pitää tämän spagettiannoksen vielä jossakin määrin hahmotettavissa? Onko se mahdollista vai onko kyse enemmänkin vain tällaisesta paperityöstä? Vaikea kuvitella, että tämä, tätä järjestelmää voitaisiin kunnolla valvoa. Ja kollega Seinfeld hän totesi, että unionin sisältä ei löydy määräyksiä, jotka liittyvät alkuperään. mutta Britteihin liittyen, mitä tapahtuu, jos esimerkiksi 40 prosenttia ajoneuvon osista on peräisin Brittesaarilta tai muista unionin jäsenvaltioista? Tarkoittaisiko tämä käytännössä sitä, ettemme voi Britteen kanssa saada aikaiseksi kunnon kauppasopimusta näiden kehittyneiden maiden kanssa solmittavien sopimuksiin ja niihin liittyvien sääntöjen pohjalta. So, thanks a lot for the question. Kiitos paljon näistä kysymyksistä. Yritän vastata joihinkin niistä ja sitten Albert täydentää. Merkinnöistä. Me emme välttämättä, tai no, saattaa olla velvollisuus tai etuuskohtelusopimuksessa on velvollisuus tietää, eli kun tuote tulee Euroopan rajalle, meidän on tiedettävä, mikä on tuotteen alkuperä. Se ei välttämättä kuitenkaan vaadi merkintää tuotteeseen. Eli siinä merkinnössä on kyse enemmänkin tiedottamisesta kuluttajille. Eli kyse on koko tuotteen alkuperästä ja sitten sen osien alkuperästä. Esimerkiksi älypuhelimessa saattaa olla osia, joissa on alkuperämerkintä ja osia, joissa ei ole sitä, mutta nämä on eroteltava, nämä kaksi asiaa, miten, miten alkuperä merkitään ja mikä on alkuperä, kun tuote tulee EUn alueelle. Vapakauppasopimuksessa tyypillisesti me yritämme pyytää kumppaneilta, että jos ne vaativat alkuperämerkintöjä, jos maa X esimerkiksi vaatii alkuperämerkintöjä alueellaan, niin sitten me pyydämme niiltä, että ei hyväksytä pelkästään Made in France tai muunlaisia maakohtaisia merkintöjä, vaan myös Made in EU-merkintä. Jos kumppanillamme on siis tällaisia pakollisia merkintäsääntöjä, toimimme näin. Miten me päädymme tiettyyn alkuperään sääntöön. No, ensinnäkin meillä on mm, melko hyvät säännöt. Me hyväksymme joustavuuden esimerkiksi epojen sopimusmaiden kohdalla me hyväksymme tämän alueellisen kumulaation EU kumppaneiden kanssa, eli me yritämme hyväksyä kumulaation kehittyvien maiden kohdalla näissä alkuperäsäännöissä ja olemme yrittäneet myös yksinkertaistaa menettelysääntöjä, kuten sanoin ja kuten Albertin sanoi, eli hyväksytyt maasta viejät ovat voineet rekisteröidä, eli voi ryhtyä rekisteröidyksi maahan maastaviejäksi ja lisäksi me olemme helpottaneet näitä sääntöjä, olemme vahvistaneet kumulaation mahdollisuutta. Seuraavaksi GSP järjestelmä, eli yleinen tullietusjärjestelmä, onko se parempi kuin vapakauppasopimus esimerkiksi Vietnamin tapauksessa, eli siis halutaanko pysyä tullietusjärjestelmässä vai halutaanko siirtyä vapaakauppasopimukseen? No Vietnamin kohdalla se halusi siirtyä vapaakauppasopimukseen. Vapaakauppasopimuksessa on etunsa, se on pysyvä järjestely ja siinä on tämä yksipuolinen arviointi eh, tai monipuolinen, monenvälinen arviointijärjestelmä, GSP-järjestelmä, tässä on EUn eh, e yksipuolinen arviointi ja kehityksen myötä voi menettää GSP-tullietuudet. Eli vapaakauppasopimus on kahdenkeskinen sopimus ja sitä arvioidaan kahden keskisten tarkastelulausekkeiden kautta. Ja olemme myös sallineet jonkin tasoisen kumulaation esimerkiksi Vietnamin tapauksessa tekstiilien kohdalla me hyväksyimme kumulaation Korean kanssa. Osa tekstiiliteollisuudesta Vietnamissa on tiivissä yhteydessä Korean teollisuuteen. Eli sata menettää tiettyjä etuus, etuuksia, kun siirtyy GSPstä vapaakauppasopimukseen, mutta on kuitenkin myös enemmän vakautta. E, esimerkiksi Singaporen kohdalla me mm, pidimme yllä kumulaatiosäännöt ASEAN maiden kanssa. Tekstiilit ja Kiina, en ole varma ymmärsikö tämän kysymyksen oikein. Vietnamin tapauksessa sallimme kumulaation tekstiilialalla, e, Vietnamin ja Korean välisen kumulaation. Eli kumulaation sallimisen prosessi vapaakauppasopimuksessa antaa meidän kohdennetusti helpottaa sääntöjä, jos siirrymme esimerkiksi 50 prosentin ei-alkuperämateriaaliosuudesta 70 prosenttiin, niin silloin kyse on siitä, että tämä materiaali voi tulla mistä tahansa muusta maasta, jos pidetään yllä tämä 50 prosentin alkuperämateriaali, ei alkuperämateriaali osuus, niin eh, silloin tilanne on eri ja muistaakseni Vietnamin tapauksessa tekstiilialalla tämä päti pelkästään Koreaan. Vietnam point understood my question. Niin, kysyin, että käytetäänkö Indonesian ja Filippiinien osalta samaa lauseketta. Yeah, thanks. Sorry, I, I misunderstood. Kiitos, niin ymmärsin kysymyksen väärin. Me emme ole tästä Indonesian ja Filippiinien kohdalla vielä esittäneet tekstimuotoa neuvotteluun. Tämä saattaa tulla tai sitten ei neuvottelujen edetessä esille. Sitten meidän pitää katsoa tätä tapaa, tapausta yksilöllisesti. Sitten alkuperäsäännöistä, ovatko ne edelleen järkeviä? No ne ovat kyllä järkeviä, kun on kyse näistä tullietuskohtelun sopimuksesta, jos mennään äärimmäisen tapaukseen, jos yhden maan kanssa on vapaakauppasopimus, jossa ei ole minkäänlaisia etuuskohtelua antavia alkuperäsääntöjä, niin silloin mikä tahansa tuote mistä tahansa maailman alueelta voitaisiin kanavoida tuon tietyn maan kautta. Eli mikä, jos sanotaan sen, että mikä tahansa tuote tuosta maasta, joka nauttii etuskohtelua, jos se kanavoidaan tuon maan kautta, niin se saa tulla etuskohtelun alaisuudessa EU-hun. Eli me tarvitsemme alkuperäsääntöjä etuskohtelussa voisi mennä, mennä tässä äärimmäistapaukseen ja voitaisiin sanoa, että yksipuolisesti vapautetaan koko kauppa ja otetaan tullit käyttöön, niin silloin tämä tehtäisiin VTOn alaisuudessa ja tarvittaisiin tekniset säännöt. Niin, sitten täällä kysyttiin ää, merkinnöistä ja tuotteiden kohtelusta merkintää koskeva kysymys on kysymys, joka ei ole edennyt pitkään aikaan, mutta kohtelua koskeva kysymys ei oikeastaan merkitse mitään enää. Eli kun tämä materiaali tulee rajalle, niin sen alkuperä määritellään. Ja sitten se voi EU-markkinoilla liikkua vapaasti, esimerkiksi Tsekkiin tai Ranskaan, minne tahansa. Sillä ei ole merkitystä. Eli kysymys siitä, onko mm, kyse yhdysvaltalaisesta vai, yhdys, vai eurooppalaisesta autosta, niin se kysymys pätee, jos yhdysvaltalainen valtalaisen autoon ei ole kohdistettu tulleja. No, meillä voi olla kaikilla omia subjektiivisia tunnepohjaisia perusteluitamme, eli saatetaan suosia EU-ssa valmistettuja autoja, mutta kun EUn alueella tuotteet voivat liikkua vapaasti, niin tällä ei ole merkitystä älypuhelimet ovat hyvä esimerkki. Me emme emme ö, kohdista älypuhelimiin tällaisia tulleja. Eli tässäkin kohtaa alkuperä ja merkinnät ovat toisistaan eroteltavia asioita. Sitten banaaneista. Me tiedämme kyllä baraanien alkuperän, eihän niissä ole mitään erilaisia osia. No tietysti niihin käytetään lannoitteita ja muita, mutta, eli tuotantopanoksia on erilaisia, mutta me tiedämme, missä nämä banaanipuut ovat, missä ne kasvavat, joten ähm, banaanit äh, ovat äh, kyllä erikoinen tuote. Minä esimerkiksi argumentoisin, että Kanariansaaren banaanit ovat kyllä myös maukkaita, mutta tässä on kyse myös valvonnasta, jos on eri alkuperämaa maan banaaneja ja joita kohdellaan erilainen, niin silloin saattaa olla kyse siitä, että miten valvontaa tehdään. Albert varmasti puhuu tästä enemmän. Miten voimme valvoa? Valvonta on tärkeää etuuskohtelun periaatteen kannalta, mutta myös turvallisuuden kannalta. Valvonta rajoilla tehdään riskiarviointien pohjalta, eli kyse on esimerkiksi niistä tuontimääristä, jotka tulevat Hampurin tai Rotterdamin sataman kautta, eli kaikkia kontteja ei tarvitse avata, eli tilastollisesti me mittaamme, mikä on riski ja mitä mikä määrä tarkastetaan. Kyse on pienestä prosenttimäärästä, sillä kauppamäärät ovat valtavia. Eli valvonta liittyy myös riskiin kysymykseen. En nyt vastaa tähän Brexit-kysymykseen, jos sallitte. Säännöt, joita meillä on, no kuten sanoin, näitin tiassa eri prosenttiosuudet, joita sovellamme eri vapaakauppasopimuksiin ja olemme yksin, yrittäneet yksinkertaistaa tätä järjestelmää. Eli tämä prosenttiosuus vaihtelee tuotteesta tuotteeseen, mutta meillä on tuotekohtaiset säännöt vapaakauppasopimuksessa. Ne on sovittu neuvotteluissa ja sitten sovitaan tietystä prosenttiosuudesta. Kun me teemme vapaakauppasopimuksen esimerkiksi Korean kanssa, niin silloin kyse on kahden keskisestä suhteista, eri tasoisista, mutta kuitenkin kahden keskisistä. Ja kyse on äh, kahdenkeskisestä kumulaatiosta, jos esimerkiksi Korean kanssa sopimus ja Koreassa kootaan auto, jossa käytetään eurooppalaisia osia, niin ne, silloin Euroopasta Korean viedet osat lasketaan osaksi alkuperäaseman materiaalia. materiaalia. Ja tämä pätee myös neuvotteluihin muiden maiden kanssa. Yes, I think I will focus on two aspects. Niin, minä keskityn varmaan kahteen asiaan. Yksi liittyy tähän valvontaan ja toinen näihin Länsi-Saharan alueisiin ja Länsirantaan myöskin useat asiat, jotka mainittiin, useaan otteeseen mainittiin merkinnät ja itse sertifiointi. Mutta palataan tähän erotukseen suosituimmuuskohtelusta ja ei-suosituimmuuskohtelusta. Äh, merkintäsäännöt ne noudattavat yleensä muita kuin suosituimmuuskohteluita. Ne perustuvat äh, sääntöihin, jotka äh, viejä osapuolet ovat määritelleet. Ne eivät perustu mihinkään sopimukseen jonkun kanssa tai kansainväliseen standardiin, joten tuoja puoli päättää. Sitten itse sertifiointi ei liity tähän ei-suosituimmuusalkuperään, koska siinä tapauksessa alkuperä määrittelee ainoastaan tuoja osapuoli. Se voi määritellä, miten tämä alkuperä todistetaan. Se ei perustu sopimukseen. Kun puhumme Länsi-Saharasta ja Länsirannasta, niin nämä asiat liittyvät enemmän kysymyksen suosituimmuus tullista, jota meillä on Marokon ja Israelin kanssa tehdyissä sopimuksissa, ja kuinka pitkälti nämä sopimukset kattavat alueet, joita me emme pidä Israelin tai Marokon alueina. Ja kontekstissa on kyse siitä, mitä voimmeko soveltaa suosituimmustulleja tuotteisiin, jotka on tuotettu länsirannalla? Emme. Voimmeko soveltaa suosituimmustulleja tuotteille, jotka on tuotettu Länsi-Saharassa? Vastaus on ei, koska tuomioistuinten mukaan nämä alueet eivät ole meidän ja noiden maiden välisten sopimusten kattamia. Tässä kaikki, mitä voin tästä sanoa. Valvonnasta, kuten Ignacio jo sanoi, kun tulli tarkistaa tuotteen alkuperän tai etuuskohtelun oikeuttavan alkuperän, niin heillä on kokonainen arsenaalivälineitä. Yksi e, väline on maastaviejän itse sertifioitu ilmoitus, joka määrittelee alkuperän, mutta sitten tehdään analyysejä riskin pohjalta, tutkimusten pohjalta, eh, tutkimukset eh, tuotteen alkuperästä ja sitten meillä on valvontajärjestelmiä, eh, joilla valvotaan vapaakauppasopimusten täytäntöönpanoa, sitten on tarkastusjärjestelmiä, mainitsin jo tarkastuksen osapuolten hallinnollisen yhteistyön kautta. Meillä on kokonainen verkosto vastavuorisen hallinnollisen avun sopimuksista, kun on kyse petoksen torjunnasta. Meillä on tällaisia sopimuksia, nämä määräykset olemme usein ottaneet mukaan vapaakauppasopimuksiin. Ja sitten lopulta on rangaistuksia, jos väittää jotain, mikä ei ole totta, niin jos sertifioi jonkun tuotteen alkuperän, viejäosapuoli sen sertifioi, niin silloin viejäosapuolen on maksettava rangaistuksia, jos nämä ilmoitukset ovat olleet vääriä. Jos olette tehnyt väärän ilmoituksen, niin siitä voi tulla rangaistus, joten on eri mahdollisuuksia varmistaa riittävä johdonmukaisuuden taso tämän ilmoituksen ja tuotteen alkuperän välillä. Tässä kaikki, mitä voin asiasta sanoa. Ähm. Oikein paljon kiitoksia molemmille vieraillemme. Me pysymme varmaankin vielä yhteydessä ajan, asian tiimoilta, sillä tehokkuus, yhteen toimivuus ja tulevat sopimukset ja Brexit ovat tärkeitä kysymyksiä, joten aiheeseen vielä palataan. Vielä kerran kiitoksia. Eli tämä oli tällainen ikään kuin unionin sisältä päin tapahtunut asiaan liittyvä tarkastelukulma. Nyt katsotaan tätä hiukan toiselta kantilta. Meillä on vieraanamme kaksi asiantuntijaa, Tomas Lovsovski yhtenä ja Anna Jerveska toisena. Tomas Lovskovski edustaa EU Trade Defensea ja Anna Jerveska hän on vapaakauppasopimusten asiantuntija ja pyytäisinkin heitä kertomaan ikään kuin ulkopuolisen näkökulman näihin aiheisiin liittyen. Tomas, olepa hyvä. I am a Kiitoksia. Olen Tomas Voslovski, kauppa-alan asianajaja ja olen noin 14 vuoden ajan toiminut alalla muun muassa Yhdys, Yhdysvalloissa ja viimeisen yhdeksän vuoden ajan täällä Brysselissä. Haluaisin kertoa teille muutaman yksityiskohdan näihin alkuperäsääntöihin liittyen. Mielenkiintoinen komission alustushan tästi tähän aiheeseen liittyen jo kuulimmekin. Ehkäpä neljä seikkaa meidän ei tule keskittyä niinkään siihen, miten nämä alkuperäsäännöt, mitä tärkeitä ne ovat, koska nehän tietenkin luovat tavarakaupan perustan ja vapaakaupan, tavarakaupan mutta jos emme ymmärrä, miten alkuperäsäännöt toimivat, niin sitten emme tiedä, mitä vapaakauppasopimuksissa oikein sovitaan. Sitten toinen asia. Silloin kun puhutaan alkuperäsäännöistä, niin kannattaa myöskin huomioida se, että ketkä hyötyvät näistä säännöistä. Ne ovat poliittisia kysymyksiä ja niiden käsittelyyn teidänkin pitää osallistua. Ainakin tähän asti nämä yksityiskohdat ovat olleet aika lailla komission käsiteltävissä. Eli vain ja ainoastaan komissio on niihin perehtynyt. Sitten kolmas asia, se liittyy oikeastaan edellä mainittuun, eli tähän prosessiin. Eli mistä nämä alkuperäsäännöt ovat peräisin ja miten me voimme vaikuttaa niihin. Ja ihan lyhyesti, jos aika riittää, tästä mielenkiintoisimmasta asiasta, eli Brexitistä. Eli ensimmäinen asia Tämä on tietenkin aika lailla pientä pränttiä, mutta minä kerron mitä siinä lukee. Vapakauppasopimukset lisäävät vientiä. Aina asiasta puhuttaessa kerrotaan, missä määrin vienti kasvaa tämän kautta. Tässä on komissio lehdistötiedotteesta muutama tieto Korea vapakautta sopimukseen, eli EUn vientitulot ovat kasvaneet 47 miljardia, ja sitten maataloussektorin lisäarvo, syntynyt lisäarvo. Täällä on muun muassa Meksikon liittyviä lukuja. On tietenkin hienoa, että vienti paranee, mutta luvat, luvut eivät kerro siitä, että mitä viedään. Kauppa laajenee, mutta mitä kauppaa käydään? Ovatko ne eurooppalaisia tuotteita, niitäkö viedään vai onko kyse Euroopan unionin alueelle tuoduista tuotteista, joita taas viedään eteenpäin? ja joiden osalta eurooppalainen osuus on ikään kuin pieni. Joten nyt herääkin kysymys, kuka hyötyy ylipäätään näistä vapakauppasopimuksista ja mitkä tuotteet hyötyvät näistä sopimuksista. Komission ehdotusta lukiessa tai kuulemamme perus, perusteella voidaan sanoa, että nämä hyötyvät tuotteet ovat niitä, jotka ovat alkuperältään joltain alueelta. Eli että vapakauppasopimuskumppani maassa on suurin osa näistä tuotteista tai sen osista tuotettu. Jos katsotaan eri tuotteita, jotka on tuotettu EU-ssa, niin mehän yritämme, että niitä voidaan paremminkin viedä unionin rajojen ulkopuolelle – ja että toisesta maasta voidaan tuoda tuotteita Euroopan unionin alueelle. Eli me pohdimme nyt sitä, että missä vaiheessa tuote on eurooppalainen tai sitten ei-eurooppalainen, eli milloin voidaan sille ikään kuin tukea myöntää. Eli jos tuote on tuotettu täällä, mutta sillä ei ole eurooppalaista lisäarvoa, niin sitä ei pitäisi myöskään tällä tavalla suosia etuuskohtelujärjestelmän puitteissa. Jos katsotaan tätä tilannetta autosta, auto on tuotettu eri tuotteista ja komponenteista, jotka ovat peräisin Japanista, Kiinasta, ties mistä, jarrut, ovet, ovat peräisin eri maista ja sitten tämä auto tuodaan Koreasta EUn alueelle, mutta missä määrin voidaan sanoa, että tämä on vieläkin e, korealainen auto. Mutta tämä pätee kaikkiin tuotteisiin. Tähän mikrofonin, jota käytän, tämä puku, jota käytän. Eli tämä pätee kaikkiin tuotteisiin. Eli milloin voidaan sanoa, että tämä on todellakin sellainen tuote, johon voidaan soveltaa suositumuskohtelua. Eli tämä siis vientipuolesta. Eli tuote voi olla peräisin eri maissa so, tuotetuista komponenteista. Mutta silloin kun puhutaan viennistä, niin alkuperäsäännöt oikeastaan määräävät sen, että mitkä yritykset voivat hyötyä tästä ja mitkä eivät. Minä tunnen kemian teollisuuden oikein hyvin. Jos katsotaan Brasilia ja Intia, niiden kanssa vapakauppasopimuksia paraikaa neuvotellaan ja ajatellaan, että pari eurooppalaista yritystä on tässä mukana. Itä-Venäjältä peräisin oleva kaasu, siitä se tehdään ammoniakkia, tuodaan äh, unionin alueelle, tehdään siis Euroopassa ammoniakkia ja siitä tehdään äh, ammoniumin nitraattia, sekoitetaan johonkin muuhun tuotteeseen ja sitten se viedään unionin alueen ulkopuolelle. Eli tuote on muutettu unionin alueella ja sitten sitä on jatkokäsitelty ja sitten se on viety lannoitteena muualle. Toinen vaihtoehto on, että tuomme lannoitteen suoraan unionin alueelle valmiina. Siihen sekoitetaan jotain lisäaineita ja sitten meillä on valmis tuote, joka voidaan viedä Brasiliaan. No mikäs ero näiden kahden prosessin välillä on? Tämä ensimmäinen yritys, sillä on tehdas, ja ammoniakkinitraattitehdas unionin alueella. Eli tilat löytyvät, tehtaat löytyvät unionin alueelta. Ja silloin kun komissio määrittelee alkuperäsäännöt vapakauppasopimusten yhteydessä, niin sitten ilmoitetaan, että kyse on kahdesta eurooppalaisesta yrityksestä, jotka yrittävät auttaa tässä prosessia, prosessissa vai nyt herääkin kysymys, että autammeko vain tätä ensimmäistä vaiko molempia yrityksiä, vai onko sillä ylipäätään mitään väliä. Ja tähän tietenkin vaikuttaa myöskin hinta. Sillä on tietenkin selvää, että jos tuodaan valmista lannoitetta jostain, niin ehkäpä hintaetu pääsee syntymään. Eli tässä on toinen yritys on etulyöntiasemassa toisiin verrattuna. Tämäkin kannattaa pitää mielessä. Täällä on jo viitattu siihen, että haluammeko tuoda ajoneuvoja unionin alueella, jotka ovat jotka on koottu eri maista peräisin olevista tuotteista. Ja nyt herää kysymys, että minkälaiset yritykset voisivat hyötyä vientimarkkinoilla. No otetaanpa TTIP, siihen palataan muodossa tai toisessa jossain vaiheessa kuitenkin. Komissio siis lähtee neuvottelemaan alkuperäsäännöistä. Käytännössä se menee niin, että komissio että toinen osapuoli saavat eri tahoilta informaatiota, joilla on tietenkin intressit, omat intressinsä peleissä. Unionin osalta tämä tarkoittaa sitä, että etämaat ovat tärkeitä, ne ovat tiiviisti integroituneita unioniin ja sitten raaka-aineita tulee Itä-Euroopasta, Pohjois-Afrikasta, Lähi-idästä. Yhdysvaltojen osalta tilanne on sama NAFTA on vielä voimassa. Kanada ja Meksiko ovat tietenkin tiukasti mukana sekä Keski-Amerikan maat ja sitten suuret komponenttimaat Kiina, Japani, Etelä-Korea ovat tässä mukana. Tämä vain osoittaakseni, että kun puhutaan vapakauppasopimuksista, niin tässä on olemassa monien intressit pelissä. Ja silloin kun määritellään alkuperäsäännöt, niin meidän täytyy löytää kultainen keskitie. Eli otetaan huomioon näissä maissa sijaitsevat yritykset, että myöskin komponenttivalmistajat, jotka löytyvät eri puolilta maailmaa. Joten yhteenvedonomaisesti nämä kolme intressitahoja, tätä kolme eri ulottuvuutta. Jos neuvotellaan kolmannen osapuolen kanssa, kuten Yhdysvaltojen kanssa, niin par- tietenkin olisi hyvä, että tuote, tuotettaisiin mahdollisimman paljon Yhdysvalloissa. Me emme halua, että tuotteessa olisi osa, osia, jotka ovat peräisin jostain muista maista, joiden kanssa ei mitään tulietuskohtelusopimuksia ole olemassa. Mutta me tietenkin haluamme myöskin avustaa eurooppalaisia yrityksiä viemään tuotteita unionin rajojen ulkopuolelle. vaikkakaan ne eivät ole täysin peräisin Euroopan unionista, niin silti me haluamme, että näitä tuotteita voidaan viedä uuden rajojen ulkopuolelle. Eli me haluaisimme hiukan enemmän joustoa EU-yrityksille. Mutta sitten on olemassa yrityksiä, joihin sovelletaan unionin lainsäädäntöä, jotka maksavat veronsa Euroopan unionin alueella, niin nekin yritykset pitää huomioida. Ja nämä yritykset voivat olla sellaisia, jotka ovat tuoneet komponentteja muualta ja voivat kiertää tätä kautta olemassa olevia määräyksiä. Joten meidän täytyy aina pohtia, että mitä yrityksiä haluamme tukea, sillä tämä toinen ryhmä, joka käyttää kolmessa maista peräisin olevia komponentteja, niin se on se ongelmallinen kysymys. Aina puhutaan tästä globaalista arvoketjusta. Se kuulostaa seksikäältä, mutta kysehän on ulkoistamisesta käytännössä. Eli kun puhutaan globaalista arvoketjusta, niin nämä yritykset ovat sellaisia, joiden tuotanto on ulkoistettu hyödyntääkseen olemassa olevia määräyksiä. Jos puhutaan meidän vapakauppasopimuksista, niin tällainen ulottuvuus kannattaa pitää mielessä. Yksi äärimmäinen esimerkki, jota olin itsekin henkilökohtaisesti käsittelemässä TTIPin yhteydessä. Komissio ehdotti kemikaalien sekoittamista unionin ulkopuolella tulleilla lisäaineilla tai komponenteilla ja silti se oli eurooppalainen tuote. Tällainen alkuperäsääntö tarkoittaisi sitä, että tuote olisi eurooppalainen, mikäli se lisäarvosta 15 prosenttia olisi syntynyt EUn alueella, eli 85 prosenttia olisi vain tuotua lisäarvo. Tämä liittyy lannoitteisiin, mutta polymereihinkin liittyen tällainen esimerkki löytyy. Eli tämä oli vain esimerkki. Nämä tiedot löytyvät liitteen liitteen liitteistä ja useimmat poliitikot ja parlamentaarikot eivät näitä asiakirjoja pääse edes lukemaankaan. Jos puhutaan vapakauppasopimuksista ja viennin lisäämisestä ja niin poispäin, niin täytyy muistaa, että vapakauppasopimuksen pieneltä präntätystä löytyy vaikka ja mitä. Ja ne liittyvät taas alkuperäsääntöihin, mutta niistä tietävät vain ainoastaan komissio ja aiheeseen perehtyneet teollisuuden toimijat. Hienoa, että tällainen kuulemistilaisuus järjestetään, sillä mielestäni tällaisiin asioihin täytyy kiinnittää huomiota. Eli tähän liittyen vielä toteaisin yhteenvedonomaisesti, että alkuperäsäännöt ovat erittäin tärkeitä ja ne määrittelevät, ketkä hyötyvät näistä sopimuksista. Toisaalta taas alkuperäsäännöt vaikuttavat kilpailuasetelmaan unionin sisällä Unioni on laaja, sieltä löytyy paljon yrityksiä, jotka käyttävät eri tuotantomenetelmiä ja sitten jos säännöt ovat olemassa, niin se tarkoittaa sitä, että nämä yritykset hyötyvät säännöistä, toiset taas eivät. Sitähän alkuperäsäännöt tarkoittavat. Eli mitkä tuotantoprosessit hyötyvät ja mitkä taas eivät. Komission edustajahan viittasi tähän suuntaukseen, en tiedä kuuntelitko se on olemassa liberalisointipyrkimyksiä. Jos katsotaan menneisyyteen ja sitten tätä kehitystä, niin vapakauppasopimuksista eivät välttämättä jatkossa enää hyödy niin monet eurooppalaiset tuotteet, tai ainakaan niissä ei ole niin paljon eurooppalaisia komponentteja kuin aikaisemmin. Ja Joskus pyritään varmaankin esittämään hyvinkin vahvasti höllennettyjä alkuperäsääntöjä. No, kuka päättää näistä? No, komissio. Komissio päättää alkuperäsäännöistä. Syynä on se, että tämä on niin monimutkainen asia, että sitä ei ymmärrä kukaan. Kaksi fiksuinta alkuperäsääntöasiantuntijaa oli täällä vieraanamme ja he ja muutama muu komission kauppapääosaston tai veropääosaston asiantuntija tietävät, mistä näissä loppujen lopuksi on kyse. Niin, taisi puheaika jo umpeutua. No, yritetäänpä nopeuttaa tahtia. Eli ehkä 15-20 komission virkamiestä hoitaa tätä asiaa. Todellista parlamentin valvontaa ei ole olemassa ja fakta on se, että myöskään jäsenvaltiotasolla valvontaa ei tapahdu, sillä olen keskustellut useampaan otteeseen tulliasiantuntijoiden kanssa, jotka ovat tulli työryhmässä mukana. Hekään eivät tiedä, mistä neuvotellaan ja sitten kun selviää, mitä ehdotetaan, niin siitä on sovittu jo teollisuuden edustajien kanssa, vapaakauppasopimuskumppaneiden kanssa, ja tämän prosessin keskeyttäminen tai kääntäminen on oikeastaan mahdoton tehtävä. Pyydän anteeksi, että tässä nyt puheaika ylittyy. Ja sitten vielä toinen yleinen Brysselissä käsitellä oleva asia, mutta se liittyy myöskin alkuperäsääntöihin. Niin, mitä alkuperäsääntöjä komission tulisi tukea? No se saa infoa näihin liittyen Brysselissä toimivilta tahoilta suorissa keskusteluissa, esimerkiksi teräs- tai kemian teollisuuden edustajien toimesta. Mutta kovaa kamppailua käydään siitä, että minkälainen pitäisi olla Euroopan naisen liittyvä politiikka. Ja tehän tiedätte, että suurimmat ja rikkaimmat jäsenet päättävät, miten toimitaan ja mitä lähdetään vaatimaan. Ja muutamat suuret yritykset saavat äänensä parhaiten komissiossa kuuluviin ja vaikuttavat sitten poliittisiin linjauksiin. Sitten tähän komission sivuttamaan tärkeän asian Brexitin. Asiantuntijoiden kanssa käydyssä keskustelussa on käynyt ilmi, että Brexit huolettaa, huolestuttaa varsinkin se, että yhdistynyt kuningaskunta olisi ikään kuin kautta kulku maa, joka ei olisi kiinnostunut sen kautta unionin alueelle siirrettävien tuotteiden alkuperästä. Ja tässä saattaa syntyä takaisin tuontiin liittyvä riski. Me olemme lukeneet niistä ongelmista, jotka liittyvät Ukon tullipalveluihin ja voin vakuuttaa teille, että se vaikuttaa muun muassa tähän transshipment-järjestelmään. Toivottavasti tähän tilanteeseen ei ajauduta, mutta on puhuttu myöskin tästä kovasta Brexitistä. Jos se toteutuu, niin se johtaa alennettuun tullitasoon ja sääntelyn purkamiseen, ja se taas vaikuttaa meidän tilanteeseen Euroopan unionin alueella. Oikein paljon kiitoksia. Thanks a lot. Really interesting and a little bit provocative. Kiitos paljon. Täällä oli hyvin kiinnostava ja hieman myös provosoiva. Seuraavaksi Rova Jertsieska. Kiitos. Niin puolalaiset sukunimet ovat aina haaste. Kiitos, että kutsuitte minut tähän tilaisuukseen. On hyvä, että yksityinen sektori otetaan mukaan tällaisiin keskusteluihin. Kiitos siis sen mahdollistamisesta. Minun taustani on tutkimuksessa. Minä olen myös tehnyt RT Exchange-järjestön kanssa yhteistyöstä yhteistyötä Genevessä, mutta olen kaiken kaikkea yksityisellä sektorilla töissä ja neuvon asiakkaita tulliasioissa, e, eli esimerkiksi klassifion, luokittelun ja arvioinnin suhteen. Alkuperäsäännöt ovat hyvin monimutkainen ja tekninen aihe, joten mm, ajattelin, että on parasta, jos keskityn kolmeen pääaiheeseen, kun puhumme alkuperäsäännöstä. Yritän pitäytyä 15 minuutin eh, puheajassa. Minäkin luulin itse asiassa, että puheaika oli, olisi 20 minuuttia, joten ehkä tämä on hieman vaikeaa, mutta niin siis kolme pääkysymystä alkuperäsäännöissä julki, yksityisellä sektorilla on, ovat seuraavat. Ensiksi, minkälaiset alkuperäsäännöt ovat parhaita? Toiseksi, missä määrin alkuperäsäännöt ovat haaste yksityiselle sektorille? Ja kolmanneksi, miten voisimme muuttaa tätä alkuperäsääntöjärjestelmää tulevaisuudessa. Eli ensimmäinen kysymys kuuluu, minkälaiset alkuperäsäännöt ovat parhaimpia. Ja tästä puhutaan Brexitin yhteydessä nykyään paljon. Ja täytyy mainita, että työskentelen Lontoosta käsin, joten tämä on esillä. Tähän kysymykseen ei ole selkeää vastausta yksityiseltä sektorilta. Me puhumme usein siitä tosiasiasta, että yksittäisillä mailla on omat alkuperäsääntömallinsa. Yhdysvallat äh, toteuttaa erilaista mallia kuin EU. Viime aikoina on tietysti tästä periaatteesta on kyllä tehty poikkeuksia, mutta se ei tarkoita välttämättä, että yksi malli on parempi kuin toinen. Ja sitten oli kysymys siitä, onko tämä lisäarvon kriteeri paras vai muut kriteerit joissakin alueilla, kuten Aasiassa tämä lisäarvon kriteeri on tärkeämpi ja sitten Australiassa ja Uudessa-Seelannissa ollaan otettu nämä alkuperäsäännöt mukaan CPC-sääntöihin, eli ei voida sanoa, mikä malli on paras yksityisen sektorin näkökulmasta, vaikka katsottaisiinkin eri teollisuuden aloja, niin eh, silti ei ole yksi mielisyyttä ja eh, tässä puhuttiinkin yksityisen sektorin loppauksesta. Pääpointti tässä on se, että eh, tämä riippuu kyllä, jos katsotaan esimerkiksi kemia, kemian alaa tai autoteollisuutta, kemian alalla äh, saatetaan muuta luokittelua, sillä se on niille parempi tapa, mutta tämä Tämä, tähän kysymykseen on siis vaikea vastata. Me puhuimme myös siitä, kuka hyötyy näistä alkuperäsäännöistä. Ne on suunniteltu mm, tullien ulkopuoliseksi kaupan esteeksi, mutta jos niistä tehdään liian tiukat, niin niiden edut tai haitat kasvavat ja vapaakauppasopimusten edut vähenevät. Toiseksi, missä määrin alkuperäisäännöt ovat haaste yksityiselle sektorille? Tämä on ehkä teille kaikista mielenkiintoisin kysymys. Alkuperäsäännöt mainitaan yrityksissä usein yhtenä tärkeimmistä kysymyksistä kansainvälisessä kaupassa. Minä sanoisin, että vaikka yritykset sanovat alkuperäsäännöt, niin ne eivät itse asiassa tarkoita alkuperäsääntöjä sinällään, vaan tätä laajempaa alkuperäjärjestelmää ja tässä viittaan hallinnolliseen byrokraattiseen taakkaan ja alkuperäsääntöjen noudattamisen kustannuksiin sekä rangaistuksiin ja riskeihin, jotka liittyvät tähän järjestelmään. Ongelmana tässä on se, että jos alkuperäsääntöjen noudattamisen kustannukset ovat liian korkeat verrattuna tähän etuisuuskohtelun, jota yritys voi saada vapaakauppasopimuksen alaisuudessa, niin useimmissa tapauksissa yritykset eivät vaivaudu, sillä ne eivät saa tarpeeksi etua. Minulle pääkysymys on se, että nykyinen etuisuuskohtelu ei ole, että sitä ei ole sopeutettu globaaleihin arvoketjuihin – sitä ei ole sopeutettu näihin hajautettuihin tuotantoverkostoihin, tähän hajautettuun tuotantomalliin, joka nykyään pätee. Sekä tuonti- että vientipuolella on erilaisia rajoituksia. Vientipuolella on asiakirjojen saaminen ja esimerkiksi hyväksytyn viejän statuksen saaminen ja tässä asiat saattavat vielä hieman muotoa. Ja tuontipuolella kyse on asiakirjojen johdonmukaisuudesta, eli alkuperän laivauksen ja kaupallisten asiakirjojen johdonmukaisuudesta. Kummallakin puolella saattaa tulla ongelmia eri kokoisille yrityksille sekä monikansallisille yrityksille että pk-yrityksille. Kaksi yleisintä esimerkkiä tai havainnollis, havainnollista olisivat, olisivat nämä, tämä suora laivaus ja suora, suorat laskutukset. Suoralähetyksessä tai laivauksessa on kyse siitä, että Tuota lähetetään maasta A maahan, maasta B, jotta tämän siis kriteeri ö, saamiselle jälleen laivaus on joissakin olosuhteissa mahdollista ja silloin kriteerinä on, että ei ole jatkojalostusta mutta ongelma on, miten tämä todistetaan, miten eteläkorealaisille tulliviranomaisille voidaan todistaa, että tuotteet, jotka jälleen laivettiin Singaporessa, miten ne todistetaan, että siellä ne pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa koko ajan, minkälaisia asiakirjoja pitää siis tarjota. Valtava ongelma on se, että tässä on tulkintavaraa. Paikalliset viran, tulliviranomaiset voivat tulkita tätä ja tämä on PK-yrityksille ongelma, sillä PK-yritykset eivät pienten määrien takia usein voi täyttää yhtä konttia. Uuden niiden tuotteet pakataan uudelleen tai ne pysähtyvät jossain, maan, jossain maassa. Ja sitten suora laskutus on myös ongelma. Tämä on ongelma isoille yrityksille – jos tuote viedään maasta A maasta, maahan B suoraan, mutta toimintamallin perusteella on eri taloudellisia transaktioita, eri laskutus, laskutuksia, on eri malleja, jo, ja tässä on useita yrityksiä mukana, ja tähän yhteen tuotteeseen saattaa liittyä kolme tai neljäkin laskua – Useissa tapauksissa vapaakauppasopimuksessa ei ole sääntöjä, jotka, jotka sallisivat tällaisen ei-välittömän laskutuksen. Usein on sellaisia tilanteita siis, että tuote tulee määränpäähänsä ja paikalliset tulliviranomaiset saavat laskun maasta, joka ei ole osa tätä vapaakauppasopimusta. Miten tulliviranomaiset tässä tapauksessa päättävät, sopiiko tämä alkuperäsääntöihin vai ei. Ja toinen ongelma on se, että usein näissä laskuissa on mukana luottamuksellisia kaupallisia tietoja, Eli usein yritysten kannalta ei ole edes hyvä antaa kaikkia näitä laskuja tai tietoja, sillä kyse on äh, arkaluonteisista tiedoista. Alkuperäsäännöt on määritelty selkeästi sopimuksessa, mutta tällaisia mainitsemienne sääntöjä ei usein ole määritelty tarkasti. Ja ongelmana on se, että paikalliset tulliviranomaiset sekä etuuskohtelua saavassa että tästä antavassa maassa tulkitsevat näitä sääntöjä. Mielestäni tämä on yksi ongel- suurimmista ongelmista tässä järjestelmällä, sillä sillä tämä luo esteitä kauppaan. Meillä on ensimmäinen este, joka, tai, äh, niin este, joka on tullut, ja sitten, äh, sitten nämä alkuperäsäännöt, ja sitten kolmanneksi äh, näiden sääntöjen pa- käytännöllinen toteuttaminen. Nämä kaksi ensimmäistä estettä on määritelty tai luotu tarkoituksellisesti, mutta tämä kolmas kaupan este on ei-toivottu. Eli yritykset tämän kolmannen esteen takia eivät voi välttämättä hyötyä vapaakauppasopimuksen eduista. Eli on hyvin tärkeää antaa tietoja tai kerätä tietoja siitä, miten suuri ongelma tämä on. Meidän oman kokemuksemme perusteella tämä on ongelma yksityisellä sektorilla useille yrityksille sekä isoille että pienille. Kun toimitusketjut ja toimintamallit muuttuvat, niin kyllä mielestäni etuus, etuuskohtelun sääntöjä pitäisi sopeuttaa niihin. Tiedän, että Euroopan komissio käsittelee tätä aktiivisesti ja kun tehdään vapaakauppasopimuksia, kuten Meksin kanssa, ähm, niin silloin komissio kuulee yksityistä sektoria, mutta tällä alalla tarvitaan vielä, vieläkin parempaa panostusta, jos säännöt ovat selkeät, silloin täytäntöönpanokin on hyvää ja siitä aiheutuu enemmän taloudellisia etuja. Eli paikallisille tulliviranomaisille pitää antaa parempaa ohjeistusta joko kansallisella tasolla tai sitten vapaakauppasopimusten laillalaisissa komiteoissa, mutta ohjeistusta tulliviranomaisille tarvitaan kyllä enemmän. Viimeiseksi haluaisin puhua mahdollisista tavoista määritellä alkuperäsäännöt tulevaisuudessa. Eli miten voitaisiin niiden toimintaa laajentaa ja miten voitaisiin puuttua tiettyihin asioihin, jotka, joita alkuperäsäännöt eivät tällä hetkellä kata. Kumulaatio on tässä ensimmäinen aihe, ja siitä on puhuttu jo niin laajalti, että en mene siihen kovinkaan enää paljon, mutta yritysten näkökulmasta kumulaatio antaa joustavuutta, ja parempi joustavuus on aina myönteinen tulos. Usein, kun puhutaan alueellisista sopimuksista, kuten TTIPistä tai, tai muista, niin eh, silloin edut ovat kattavia, mutta nämä alueelliset sopimukset eivät ole nyt edenneet hyvin. Katsotaan, miten moni niistä edes selviää suojeluovista vuosista. Mutta on muitakin tapoja kuin tehdä suuria alueellisia sopimuksia. Kumulaatiossa on kaksi perussääntöä. Yksi niistä on se, että kaikkien maiden pitää olla mukana vapaakauppasopimuksessa ja toiseksi vapaakauppasopimuksessa, näissä vapaakauppasopimuksissa pitää olla identtisiä alkuperäsääntöjä ja tämä saattaa aiheuttaa ongelmia, sillä jos vapaakauppasopimuksessa vaaditaan identtisiä alkuperäsääntöjä, niin silloin estetään innovointia alkuperäsäännöissä. Eli osapuolilta vaaditaan samantyyppisten alkuperäsääntöjen hyväksymistä aina uudelleen. Se ei ole myönteistä, sillä ei pystytä sama, silloin testaamaan uusia lähestymistapoja. Yksi ratkaisu tähän olisi eh, niin sanottu laajennettu kumulaatio tai kolmannen, osa, kolmanten osapuolten kumulaatio. Si, si, sitä ei käytetä. Siitä ei käytetä tällä hetkellä eh, kovinkaan paljon. Muutama esimerkki tuli esille, kun puhuttiin GSP-maiden siirtymisestä vapaakauppamaiksi. Mutta on muutamia esimerkkejä kahden keskisesti, keskisestä vapaakauppasopimusta, joista tämä pätee alakohtaisesti. Yksi esimerkki olisi Kanadan äh, ja Kolumbian sekä Chilen vapaakauppasopimus. Siinä sallitaan auton osien käyttö Yhdysvalloista – Eli ne hyväksytään alkuperän materiaaliksi. Eli, eli USAsta tai Meksikasta, jotka eivät ole osa tätä vapaakauppasopimusta, nämä materiaalit viedään näihin vapaakauppasopimuksen maihin ja niitä kohdellaan niin kuin tämä alkuperämaa olisi vapaakauppasopimuksen osapuoli. Eli ne kohdellaan samalla tavoin. tavoin, tavoin. Eli kumulaatiota voitaisiin laajentaa eh, ilman tätä yksi koko sopii kaikille mallia. Ehkä tätä voitaisiin käyttää tulevaisuudessa laajemminkin, mahdollisesti Brexitinkin kontekstissa, riippuen siitä, mitä sen suhteen tapahtuu. Eh, eli eh, riippuen siitä, mitä yhdistynyt kuningaskunta päättää. Alkuperäsääntöjen uudistaminen perustuen uusiin teknologioihin tai tuotteisiin, siitä puhun seuraavaksi. Tämä ei ole pelkästään tärkeä aihe alkuperäsääntöjen kohdalla, vaan myös muissakin tulliasioissa ja luokittelussa esimerkiksi. Tässä puhutaan ennen kaikkea tuotteista, joihin on sisällytetty palveluita tai esimerkiksi kyse on myös IT-tuotteista. Tähän törmätään usein yksityisellä sektorilla. Yksi esimerkki asiakkaan näkökulmasta, esimerkiksi miten tällainen fitnesskello, miten eh, sitä käsitellään, jos se esimerkiksi mittaa sykettä samalla, tai jos siinä on esimerkiksi yhteys sosiaalisen median tiliin, tai jos sillä voi lukea esimerkiksi sähköposteja, tai tämä fitnesskello saattaa olla yhteydessä muihin laitteisiin. Eli tässä on kyse tuotteista, joiden, jotka äh, laajentavat perinteistä määritelmää siitä, miltä tuo tuote perinteisesti on tehnyt esimerkiksi GoPro-kamerat, ovatko ne kameroita vai videokameroita. Mm, näihin uusiin tuotteisiin vaaditaan siis vastaus. Nyt on paljon tuotteita, jotka ovat yhdistettyjä tai joissa on verkottumisen mahdollisuus ja niihin sisältyy palveluita. Meidän on käsiteltävä tätäkin kysymystä, sillä jos ajatellaan lisäarvon kriteeriä, niin miten se määritellään, jos tietty tuotteeseen sisältävä palvelua tuottaa lisäarvoa ja jos esimerkiksi palveluosio tuotteessa on isompi kuin itse fyysinen, fyysisen tuotteen osio, niin onko kyse silloin alkuperämateriaalista vai ei? Tämä on yksityisellä sektorilla hyvin tärkeä kysymys. Eli vielä yhteenvetona alkuperäsäännöt ja niiden käsittely yksityisellä sektorilla eh, riippuu ennen kaikkea toimitusketjusta. On vaikea sanoa, mikä tietylle teollisuuden alalla on paras, mutta alkuperäsäännöt vaikuttavat eri toimitusketjujen osiin, eri teollisuuden osiin ja yhteiskunnan osiin. Toiseksi, ja tämä on minulle tärkein osio tässä esitelmässä, niin alkuperäsäännöt eivät välttämättä sinällään aiheuta ongelmia, vaan se tapa, jolla niitä pannaan täytäntöön käytännössä – ja se tapa, joilla yritysten on noudatettava niitä aivan käytännön tasolla, se aiheuttaa paljon ongelmia. Ja kolmanneksi olisi mahdollisuuksia laajentaa sitä, miten alkuperäisääntöjä käytetään tällä hetkellä ilman, että käytettäisiin yksi koko sopii kaikille mallia. Voitaisiin tehdä järjestelmästä joustavampi tulevaisuudessa – tässä kaikki minulta. vastaa mielelläni kysymykseen, jos jokin asia jäi epäselväksi. Kiitos. Oh, uh, Paljon kiitoksia. Aika on loppumassa, mutta lyhyitä ytimekkäitä kysymyksiä kyllä voidaan ottaa vastaan. Niitäkö ei olekaan? No, kysyisin komissiolta. Johtaako teidän toimintaa monikansalliset yritykset. Kiitoksia mahdollisuudesta kommentoida. Ei, en usko, että suuret ylikansalliset yritykset meitä johtavat avoimuuden suhteen. Olemme samaa mieltä, että tämä on vaikea asia, mutta, monimutkainen asia, mutta tarjoamme neuvostolle ja parlamentille ja yleisölle saman avoimuuden kuin kaikissa muissa kauppasopimuksissa sopimusneuvotteluissakin kyllä meillä on pitkä lista alkuperäsääntöjä, mutta myös pitkä lista tullitariffeja, kun annamme asiakirjaa parlamentille tai neuvostolle ja voin sanoa, että keskustelut alkuperäsäännöistä kaupapolitiikkakomiteassa niitä käydään yleensä hyvin suurista tuotteista, jotka ovat suuri osa vientiämme. Alkuperäsäännöt eivät vaikuta siihen, miten tuotteita kohtelemme sääntelynäkökulmasta. Tuote voi tulla Koreasta tai ei, se voi hyötyä vapaakauppasopimuksesta, etuisuuskohtelusta tai ei, mutta riitsiä kyllä sovelletaan joten tämä on erittäin tärkeää. Meidän sääntömme soveltuvat, jos on kyse turvallisuusstandardeista tai muista, meidän sääntömme soveltuvat riippumatta siitä, mistä tuote on kotoisin. Mutta kyllä, alkuperä säännöt ovat teknisesti hyvin monimutkainen asia. Äh, Paljon kiitoksia. Olen vakuuttunut siitä, että keskustelut tulevat jatkumaan. Ja keskeinen hahmon esittelijämme. Haluaako esittelijä lausua jotain? Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan muutama sananen vain äh, lopuksi. Lähdetään jostain itsestään selvästä. Käytämme alkuperämää sääntöjä, alkuperämaan tunnistamiseksi kansainvälisessä kaupassa jonkun tuotteen alkuperämaan tunnistamiseksi. Ja nämä tullit ja rajoitukset nimittäin riittävät riippuvat tuonnin lähteistä, eli ainoastaan ne tuotteet, jotka täyttävät alkuperämää vaatimukset, jotka löytyvät vapakauppasopimuksesta hyötyvät. Eli alkuperäsäännöt vaikuttavat vapakauppasopimusten voittajiin ja häviäjiin, jotkut hyötyvät ja toiset eivät. Tämä on tärkeää, jos otatte huomioon, mitä VTOn pääjohtaja sanoi Äh, alustuspuheenvuorossaan kesäkuussa 2007 hän nosti äh, e, suosituin etuisuuskohtelun oikeuttavat alkuperäsäännöt äh, erittäin kriittisiksi. Miksi? Koska se tekee vapakauppasopimuksessa vielä monitasoisempia ja monimutkaisempia. Niistä on tullut erittäin tärkeä osa nykyistä kauppajärjestelmää ja osa useita kauppasopimuksia – maailmanlaajuisesti. Ja nyt kysytään eh, kysymys, että hyödyttävätkö ne meitä vai kuka oikeastaan hyötyy tällaista sopimuksista. Tähän mennessä alkuperäsäännöt olivat eh, tärkeä osa neuvotteluja ja Euroopan komission etuoikeus. Ja täällä parlamentissa me emme koskaan kiinnittänyt kovinkaan paljon huomiota tähän. Ja jos katsotte tänne saliin tänään, niin voi vaikuttaa siltä, että me vieläkään kiinnitä kovin paljon huomiota siihen. Ehkä tämän asian pitäisi muuttua. Mutta kun globaalisti puhutaan vapaakaupan eduista, niin alkuperäsäännöt eivät ole vain aina pelkästään hyvin ajankohtaisia, vaan ne ovat yksi niistä asioista, jotka ilmeisesti aiheuttavat hyötyä yhteiskunnassa. Eli kuka oikeastaan hyötyy vapaakaupasta? Me olemme kuulleet hyvin paljon siitä, että alkuperää maasääntöjä olisi harmonisoitava ja niistä olisi tehtävä toimivammat teollisuudelle. Tämä on varmasti hyvä tavoite, mutta samanaikaisesti meidän on varottava, ettei niitä heikennetä liikaa. Lisäelementti on se, että Tällä on myös tulovaikutuksia. Meillä on tullit ja vapaakauppasopimukset ja muut alentavat tulleja, se helpottaa kauppaa, mutta se vähentää myös tuloja, joten alkuperäsääntöjen oikea soveltaminen ei vaikuta pelkästään kauppaan, vaan myöskin valtioiden tuloihin. Kun puhumme alkuperäsäännöistä, meidän pitää olla tietoisia äh, globaalin kaupan todellisuudesta. Äh, yhä useammalla yrityksellä on hyvin monimutkaisia hankintaketjuita ja niitä kuvattiin äh, seksikkäiksi, mm, ehkä niitä voisi kuvailla ähm, kuuluisiksi. Ne voivat olla hyviä tai huonoja, mutta ne ovat nykyisen maailmanlaajuisen globaalin talouden pohjalla. Joten meidän täytyy olla tietoisia siitä, että kun tälle alueelle astumme, emme vaikuta niihin kielteisesti. Ja täällä Brysselissä meidän pitäisi tarkastella myös enemmän koko tätä Brexit-kysymystä. Se mainittiin tänä aamuna, mutta meidän on kyllä äh, katsottava sitä tarkemmin riippuen siitä suunnasta, mihin asiat lähtevät menemään. Meidän pitää vaatia hyvin tiukkoja alkuperäsääntöjen noudattamisia yhdistyneen kuningaskunnan ja EU-sopimuksissa, jotta varmistetaan, että brittituotteet todella ovat brittituotteita. Olen joidenkin puhujien kanssa samaa mieltä siitä, että tämä alkuperä sääntökysymys on ollut piilossa liian kauan. Meidän on valotettava sitä ja meidän on lisättävä Euroopan parlamentin osallistumista tähän asiaan. Ja toivottavasti seuraavan kerran, kun puhumme alkuperäsäännöistä, niin täällä on vähän enemmän jäseniä paikalla. Kiitoksia. Modena. Oikein paljon kiitoksia. Tietenkin meidän täytyy pohtia myöskin asian uudistamista. Joskus käytetään kolmen prosentin kynnysarvoa ja herääkin kysymys, että voidaanko kaikille tuotteille myöntää suositumustulli. Muuten tästä saattaa syntyä liian hallinnollinen ja raskas soutunen järjestelmä, mutta tässä tietenkin täytyy pohtia, että mitkä ovat tuotteita, mitkä ovat palveluita ja tämäkin rajanveto on melkoinen haaste. No, me pysymme yhteydessä ja Esittelijä seuraa tilannetta tarkkaan. Kiitokset asiantuntijoillemme, kiitokset yleisölle. Nähdään pian. Seuraava kokous järjestetään 11. ja 30. toukokuuta.